Ladies and gentlemen, please take your seats. Hyvät naiset ja herrat, istuutukaapa. Tämä on viimeinen mahdollisuus minulle puhua tältä korokkeelta ja tämä on hyvin jännittävää. Haluaisin kiittää teitä yhteistyöstä tämän valiokunnan varapuheenjohtajan, lähtevänä varapuheenjohtajana. Aloitan kokouksen, jotta voimme valita puheenjohtajistomme. Työjärjestyksen mukaan meidän täytyy nyt katsoa ensin, onko meillä äänivaltaisuus 195 säännön mukaisesti ja näin, että me olemme äänivaltaisia. Onko täällä eh, ehdokkaita valiokunnan puheenjohtajan paikalle? Paolo. So, uh, in the name of the EPP group, uh, I'd like... EPP-ryhmän nimissä haluaisin esittää herra Kasinia. Hän on ollut puheenjohtajana tähän asti ja haluaisimme, että hän jatkaa tämän valiokunnan puheenjohtajana. Uskon, että häntä ei tarvitse esitellä. So are there any other Onko muita ehdokkaita? Jos ei ole, niin sitten voimme varmaankin äänestää suosion osoituksin ja valita tällä tavoin eh, edustaja Kasinin puheenjohtajaksemme. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Allora, vi ringrazio per la fiducia, per la verità. Kiitän teitä luottamuksesta. Itse asiassa se oli eh, jokseenkin itsestään selvää, koska meillä on sopimuksia tämän asian suhteen, mutta eh, ehkä en ole riittävän nöyrä ja siksi ajattelen, että tämä johtuu myös siitä, että eh, luotatte minuun tai jos ette luotakaan, niin yritän kuitenkin hoitaa tehtäväni eh, puheenjohtajana hyvin sitoutuneena, koska eh, meidän valiokunnallamme on ollut merkittävä rooli jo edellisellä eh, kauden puoliskolla, mitä tulee Euroopan unionin perussopimukselliseen arkkitehtuuriin. Sillä tulee olemaan vielä tärkeämpi rooli nyt, kun käsitellään tätä sopimusta, joka josta keskustellaan. Lisäksi luodaan uutta rakennelmaa, joka täytyy määritellä ja jota täytyy johtaa oikealla tavalla. Sen perusteita täytyy vahvistaa ja sen täytyy olla lähtöisin ihan Euroopan unionin perustamissyistä. Nyt en puhu sen pidempään. Nyt menemme varapuheenjohtajien valintaan. Me voimme valita neljä varapuheenjohtajaa, kuten tiedätte. Ja toivon nyt, että täällä minulle sitten ää, äh, kerrotaan ehdokkaiden nimet ennen kuin menemme varapuheenjohtajien vaaliin. Voisin toivottaa tervetulleeksi uudet äh, valiokuntamme jäsenet. Se on pysynyt melko lailla samanlaisena. En näe täällä Antoni Otsio, joka on uusi pysyvä jäsen, enkä näe kollega Oreha, josta hänestäkin on tullut varsinainen jäsen. En mene pidemmälle. Weberkin on varsinainen jäsen. Janis Garcia olen varmaan maininnut kaikki. Toivotan heidät tervetulleeksi ja toivotan hyvää työtä. Ja nyt menemme sitten varapuheenjohtajien vaaliin. Ensimmäinen on täytyy kysyä, että onko täällä ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Niin pyydän anteeksi kollega Gualtierilta. Hän oli jo tämän val... Olit tämä valiokunnan jäsen. Olithan sinä. Enkö minä vielä saa sanoa sitä? No sitten minä en sano sitä. No hyvä on. Tämä virhe osoittaa, millaiset hyvät suhteet välillämme on. No niin, nyt menemme sitten varapuheenjohtajan valintaan. Ja mitä nyt sitten, onko sosiaalidemokraattisella ryhmällä ehdokkaita? My group would propose uh, to have... Uh... Ryhmäni esittäisi Rova Gurmain tämän valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Kuten tiedätte, ehdokkaiden täytyy hyväksyä ehdokkuutensa. Edustaja Gurna ei ole täällä paikalla, huomenna hän on paikalla. Hän tulee muistaakseni Nikaragosta, ei kun Kostariikasta hän tulee, niin. Ja hän lähetti sähköpostin, jossa hän jo ennaltaehkäisevästi hyväksyi ehdokkuutensa. Onko muita ehdokkuuksia? Ei ole. Sitten voimme varmaankin äänestää suosionosoituksin, kuka kannattaa sitä kurmaain ehdokkuuta Hyvä, kiitoksia. Hänet on sitten valittu. Sitten menemme toisen varapuheenjohtajan valintaan. Hän tulee EPP-ryhmästä. Kysyn, onko teillä ehdokkaita? In the name of the group of the EPP, epp e nimissä haluaisin ehdottaa Konstas Le Grippiä. Le Hyvä on, on ehdotettu Constance Le Grip ja muita eh, ehdokkaita ei ole, eh, joten hänetkin valitsemme suosion osoituksiin ja hän voi tulla tänne korokkeelle. Sitten var- valitsemme kolmannen varapuheenjohtajan. Äh, niin, Duff. And I would like to... Puheenjohtaja, haluaisin ehdottaa herra Messerschmittiä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Messerschmidt, il quale non è presente, anche lui. Edustaja Messerschmidt, joka ei ole paikalla. Ei, kyllä hän on paikalle. Eh, no niin, herra Messerschmidt, eh, ryhdyttekö mielellänne varapuheenjohtajaksi? Hyväksytte ehdokkuuden, kyllä. Voimme, voimmeko sitten suosion osoituksin valita hänet? Kyllä, hyvä. Kiitoksia. Ja lopuksi meillä on neljäs varapuheenjohtajaisen ryhmästä. Siellä vieläkin kollega Tarkovskin puolesta. Maailman rauhan ja rauhanvaisen näkkäin elon nimissä ryhmien kesken haluan esittää Ashley Foxia EKRstä. Allora, c'è la indicazione del collega Fox. Joten täällä on nyt sitten ehdotettu kollega Foxia. Eikö kollega Fox ole paikalla? mutta hän on kuitenkin jo ennaltaehkäisesti kirjoittanut sähköpostin, jossa hän sanoo, että hän hyväksyy ehdokkuuden, joten voimme suosin osoituksin valita hänetkin. Ja tällä, to, niin, taputtakaamme ja tällä tavoin puheenjohtajisto on valittu. Hyvä. Sitten voimmekin siirtyä esityslistaan. Nimittäin esityslistan hyväksynnin, joka on jaettu teille 17. tammikuuta. Koska täällä kukaan mitään sanoo, niin se on hyväksytty. Kuten kaikki tietävät, kollega Indige Mendes de Vigo on nimitetty Euroopan asioiden valtiosihteeriksi ja hän käsittelee äh, asioita muun muassa, mitä tulee pöytäkirjaan, joka liittyy Irlantiin. Hän on jo ensimmäisen kerran tästä puhunut, mutta Tämä asia oli meidän esityslistallamme täällä, mutta me emme voi käsitellä sitä, jos emme valitse uutta eh, esittelijää, joten eh, me toimimme sitten niin kuin koordinaattorit päättävät, mutta siksipä tämä asia pitää ottaa pois esityslistalta. Kohdat 7 ja 8 ne täytyy lykätä, eh, kunnes meillä on uusi esittelijä, joka pystyy käsittelemään tätä asiaa. Ja jos teille sopii, niin laitamme tähän kohtaan sitten edustaja Duffin mietinnön edustajan valitsemasta Euroopan parlamenttiin annetun säädöksen muuttamisesta sekä pöytäkirja Tsekin tasavallan pöytäkirja. Voimme käsitellä näitä sitten, että voimme valmistella äänestystä. Ja sitten kello 16 kello 17.30 tapaamme Tanskan puheenjohtaja valtion eh, ministerin Nikolai Vammenin. Ja huomenna sitten äänestysten jälkeen kello 10.30 kello 11.30 kuulemme komission ehdotusta Euroopan kansalaisten teemavuodesta vuodeksi 2013. Täällä äh, on sitten paikalla äh, tiedotuspääosasto Sophie Bernards, joka, äh, jossa valmistelemme sitten tätä Euroopan kansalaisten teemavuotta. vuotta. Sitten kello 11 30 tämän kuulemisen jälkeen meillä on mielipiteen vaihto vetomusvaliokunnan jäsenten kanssa liittyen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Jos ei ole mitään huomioita valiokunnan jäseniltä, niin voimme sitten hyväksyä tämän esityslistan. Esityslista on hyväksytty. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. 9. tammikuuta kokouksessa koordinaattorit päättivät nimittää kollega Sarkovskin esittelijäksi, mitä tulee kirjallisiin julkilausumiin 149 artiklan, työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti. Lisäksi koordinaattorit päättivät, ettei tarvitse tehdä juurivalikunnalle lausuntoa liittyen virkamiesten ohjesääntöön. Ja EPP-ryhmä ehdottaa kollega Rangelia esittelijäksi Indigo de Vigonen tilalle asiassa, joka koskee pöytäkirjaa Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huonojen aiheista. Ja jos kukaan ei vastusta, niin näin on sitten päätetty. Niin, olkaa hyvä. Ehkä en nyt kuullut aivan tässä, mutta mistä syystä valiokunta ei voi tehdä lausuntoa liittyen virkamiesten, virkamiesten ohjesääntöön. Olisi tärkeää, että tällainen luotaisiin Mm, tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, joten en tiedä, miksi tämä ei olisi mahdollista. Era il caso che questa riunione dei coordinatori non sia stata presieduta da me, ma dal collega Tarkovsky. Kiitoksia. Kollega Tarkovski ei ole täällä, joten minä en nyt oikein osaa vastata tähän kysymykseen. Niin, mutta Daf oli kuitenkin paikalla, joten ehkä hän voisi vastata tähän kysymykseen. Kysymys kuului, miksi koordinaattorit eh, päättivät, ettei tarvitse tehdä lausuntoa jurivaliokunnalle virkamiesten ohjesäännöstä. Olkaa hyvä. Um, well, I can't quite recall the... En pysty täysin muistamaan keskustelua yksityiskohtaisesti, mutta me arvioimme aineistoa, joka oli mietinnössä, ja totesimme, että ei ollut mitään perustuslaillisia kysymyksiä, joita tämä olisi koskettanut, ja siksi me päätimme, että emme valmistelisi tästä muuta. Ad ogni modo, come è noto, la decisione finale spetta alla Commissione. E niin, lopullinen päätös on tietenkin valiokunnan koordinaattorit tekevät ainoastaan ehdotuksia. Jos kollega Gargani löytää muita ihmisiä, jotka ovat hänen kannalleen, voimme keskustella tästä. En tee tästä ongelmaa, mutta ehkä me voisimme pohtia tätä hiukan. Niin, olkaa hyvä, Gualtieri. Voimme varmaankin pohtia hetken tätä asiaa, jonka kollega Gargani on nostanut esiin, mutta ei meidän tarvitse päättää tässä kokouksessa, voimme päättää seuraavassa kokouksessa, siis seuraavassa valiokunnan kokouksessa koordinaattorit tekivät tämän ehdotuksen. Koordinaattoritkin voivat tietenkin vielä keskustella tästä. Toimimme helpoimmalla tavalla. Siirrämme tämän asian seuraavan koordinaattorin kokoukseen. No niin, hyvä. Sitten vielä eräs asia, joka minun täytyy kertoa teille. Muistan, että, että vuoden 2012 budjetti meidän valiokunnalle meidän valiokuntamme hyväksyi kaksi tarkistusta, jotka liittyvät tiedotukseen, jossa luotiin kaksi tai kaksi budjettikohtaa laitettiin varaukseen. Valiokunnan mukaan oli joitakin puutteita. Komissio ei ollut toteuttanut tiettyjä asioita ja ehtona näiden varausten vapauttamiselle oli, että arvioitaisiin yhteisiä tiedotustoimintoja, tästä tehtäisiin kertomus ja lisäksi, että komissio esittelisi tiedotusstrategian toimijoiden välisestä yhteistyöstä ottaen huomioon vuoden 2014 vaalit, tai ainakin, että komissio sitoutuisi tekemään se mahdollisimman pian. Siis kaksi vaatimusta oli, eli että valmisteltaisiin ohjelma vaalejan suhteen ja arvioitaisiin tehtäisiin työohjelma vuodelle 2012. Ja jotta voisimme helpottaa tämän tapaamisen tuloksia, par, parlamentin lähetetty kolme asiakirjaa. Ensimmäinen liittyy prioriteetteihin toimielinten välisessä kommunikaatiosta vuonna 2010. Ja sitten on eh, ehdotus työohjelmaksi vuodelle 2012 yhteistä, yhteisille tiedotustoimistoille ja sitten eh, tämä ehdotus eh, kansalaisten teemavuodesta vuodelle 2013, josta keskustelemme huomenna komission edustajien kanssa. Ja sihteeristö aikoo valmistella tämän tapaamisen komission kanssa johon osallistuu herra Saudargas, joka on AFKon budjettiesittely vuonna 2012, edustajat Gurmai ja Guerrero, jotka ovat tehneet nämä tarkistukset, ja mahdollisesti jotain muita jäseniä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan tähän. Voimmeko mennä sitten esityslistan kohtaan kuusi, pöytäkirjojen hyväksyminen 21. 22. marraskuuta 2011. Ne on teille välitetty ja jos kukaan ei niitä vastusta, niin sitten ne on hyväksytty. Sitten esityslistan kohdat 7 ja 8, nimittäin luonnospöytäkirjaksi Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista. Kuten sanottiin, tässä oli esittelijänä eh, edustaja Mendes de Vigo, mutta hänet täytyy nyt sitten korvata. Eh, koordinaattorit ovat ehdottaneet eh, kollega Rangelia. Jos valiokunta hyväksyy tämän, niin sitten edustaja Rangel on uusi esittelijä. Kuitenkin tämä asia täytyy nyt ottaa tämänpäiväiseltä esityslistalta pois. Ja nyt menemme sitten esityslistan kohtaan 12a, joka on edustajien valitsemasta Euroopan parlamenttiin annetun säädöksen muuttaminen. Tämä on kysymys, joka on pitänyt meidät kiireisinä tämän kauden alusta asti. Meitä kaikki me kaikki olemme sitä työstäneet, mutta erityisesti sitä on työstänyt kollega Duff, ja huomenna meidän täytyy äänestää, ja nyt voimme vielä kerran kuulla häntä. Meillä on vielä vähän aikaa, joten voimme tästä vielä hetken puhua. President, it is... Niin, puheenjohtaja, on tälläkin ilo palata tähän äh, asiaan. Huolimatta siitä, että olemme työskennelleet sen parissa jo aika pitkään, jopa ennen nykyisen vaalikauden alkua, joten meitä voida syyttää siitä, että olisimme olleet liian nopeita. Keskustelimme toisesta mietinnöstä, jonka laadin edellisellä kerralla. Ja haluaisin vain muistuttaa ihmisiä siitä, että siinä pyritään ottamaan huomioon hyvin hedelmällinen keskustelu täysistunnossa, joka käytiin asiasta kesä, heinäkuussa, mutta se pitäytyy edellisen mietinnön periaatteellisilla linjoilla, koska me edelleenkin ehdotamme, että otetaan käyttöön yleiseurooppalainen vaalipiiri 25 jäsenen valitsemiseksi ylikansallisilta listoilta. Me ymmärrämme, että on tarvetta toimia siinä, miten paikkoja jaetaan vuonna 2014, minkä tulisi tietysti heijastella myöskin väestöllisiä muutoksia. Ja minä olen tehnyt listan taulukon, jonka annoin teille. Ja luotan siihen, että olette saaneet sen, jossa ovat viralliset väestö määräluvut vuodelta 2012. Ja tämä on se lausu, taulukko, joka teillä on edessänne. Sen lisäksi meidän on käsiteltävä jolla, jossakin muodossa arvostelua, jota on osoitettu Euroopan parlamentin edustavuuden muotoon, johon on puuttunut Saksan perustuslakituomioistuin. We have to adjust the seats in 20 Ja, ja sen lisäksi täytyy myöskin ottaa huomioon kroatialaisten parlamentin jäsenten tilanne, koska on nyt selvää, että Kroatia liittyy vuonna 2013. Ja kolmas tärkeä osa tämän mietinnön asiakokonaisuutta on kiinnittää huomiota siihen, että kesäkuun vaalit siirretään toukokuulle syystä, josta keskustelin viimeksi. Ensinnäkin siksi, että voimme valmistella sitä, miten parlamentti valitsee komission puheenjohtajan heinäkuussa ennen kesätaukoa. Minä toivon, minä olen pyrkinyt tekemään toisesta mietinnöstä hiukan yksity, yksinkertaisemman, lyhyemmän kuin edellisellä kerralla. Se on vähemmän kategorinen ja mahdollistaa useampien asioiden osalta, joissa on olleet hyvin ohjeita antavia ja antamaan enemmän mahdollisuuksia neuvotteluille neuvoston kanssa. Voisin no, pikaisesti käydä lävitse kompromissit, jotka te kaikki olette saaneet. Haluaisin kiittää koordinaattoreita ja varjoesittelijöitä kaikista ryhmistä. Tosiasia, että he ovat olleet hyvin valmiita keskustelemaan ja tekemään kompromisseja Ensimmäinen kompromissi A. Olen hyvin kiitollinen herra Gualtierille erityisesti tästä. Siinä on uusi menettely tulossa talolle, joka liittyy paikkojen jakamiseen. Be a decision by an... Ja sen pitäisi olla sellainen, että tarvitaan ehdoton enemmistö jäsenistä, koska kysymys on hyvin tärkeästä päätöksestä, päätöksestä, joka on, täytyy, joka täytyy suojella mahdollisimman monen parlamentin jäsenen ja puolueiden etuja kuin mahdollista. Toinen kompromissiesitys B pyrkii vastaamaan niiden toiveisiin, jotka ovat sitä mieltä, että EUn pitäisi olla enemmän ajamassa sisäistä demokratiaa poliittisten puolueiden osalta, mukaan luettuna jäsenvaltiot, ja toisaalta sitten myöskin on niitä, jotka ovat sitä mieltä, että tätä ei pitäisi tehdä. Minä toivon, toivoisin, että tästä voitaisiin päästä yksimielisyyteen tästä kohdasta B. Kohdasta C voisin sanoa, että se on hyvin tärkeä, koska siinä, kun on kysymys ollut siitä, miten käydään tätä vuoropuhelua neuvoston kanssa, aion nyt olla täsmällinen, niin tavoitteena on, että vuoden 1976 säädös, jonka ensimmäisen kerran nyt näette liitteessä tähän mietin, tämän mietinnön osalta. Ja me sanoisimme, että me pyrimme kattavaan tämän säädöksen muuttamiseen, joka ottaa huomioon sen, että kaikki sen ää, äh, eri näkökannat ovat sellaisia, että niistä täytyy voida neuvotella, mutta tietysti on välttämätöntä, että saadaan aikaan yksimielisyyttä kaikista näistä asioista, ottaen erityisesti huomioon uudistusten ajoittamisen. Se merkitsee sitä, että pitäisikö ne kaikki saattaa voimaan vuonna 2014 vai pitäisikö joitakin viivästyttää vuoteen 2019 – jos tämä 25 yleiseurooppalaisen parlamentin jäsenen asia olisi sellainen, että nämä, tämä luku odettaisiin tästä yli 700 vai onko niin, että se lisättäisiin parlamentin jäsenten määrään. Tiedämme, että tämä on hyvin kiistelty kysymys. There's no agreement. Ja tämä on asia, josta on kiistelty kovasti ja nyt on olemassa tilanne, jossa ei ole selkeää enemmistöä tiedossa suuntaan eikä toiseen, joten meidän täytyy meidän on mahdollista selkeyttää tilanne vasta sen, kun olemme käyneet neuvotteluja asiasta neuvoston kanssa. Ja kolmas elementti, jossa tarvitsee käydä keskustelua jäsenvaltioiden kanssa järjestelmä, millä tavoin tämä eurooppalainen lista toteutetaan, onko se suljettu, puoliksi avoinlista vai mikälistä, joita sen tukijoista minä muun muassa pitäisin parempana. Kompromississa D pyritään tunnistamaan tämän asian herkkyys, joka koskisi kaikkia poliittisia ryhmiä eh, tässä talossa, sitä miten herkkä tämä asia on heille, niille kaikille. Pyrimme saamaan tästä sellaisen muotoilun, joka vastaisi siitä, että delegaatio, joka nimitetään neuvottelemaan, heijastelee parlamentin moniarvoista luonnetta. Sitten E. Siinä sanotaan täsmällisesti muutokset, joita Lissabonin sopimuksen myötä syntyi parlamentin jäsenen toimivaltaan ja koko parlamentin toimintaan ja sen edustavaan rooliin, jos siis kansan, kansalaiset ovat välittömästi edustettuina. Haluaisin kuulla mielelläni, mitä Roberto Guattieri tässä toteaa. Hän on sanonut sen, että lukuisat parlamentin jäsenetkään eivät täysin pidä arvossa sitä, missä määrin muutoksia syntyi Lissabonin myötä. Ja meidän täytyy täysin ymmärtää siis se, mitä olemme tekemässä. Seuraava liittyy siihen synkään tosiasiaan, että osallistuminen vaaleihin on vähentynyt. Tämä on tietysti asia, jossa parlamentilla on velvollisuus pyrkiä parantamaan tilannetta. On tärkeää, että me pyrimme yhdistämään tämän asian. Ei voi olla niin, että meitä voidaan syyttää piittaamattomuudesta silloin, kun on kysymys siitä, että osallistuminen vähenee. g puhutaan jälleen puoluedemokratiakysymyksestä. Kysymys kansallisuudesta ja kansalaisuudesta – on sellainen tarkisteltu seuraavassa. Meidän tarvitsee miettiä sitä, että kansalaisuuden ja kansallisuuden määritelmä eivät ole aina yhtä selkeitä kaikissa jäsenvaltioissa kuin joissakin jäsenvaltioissa – Minä toivon, että tämä uusi muotoilu, joka sisältää sen, että ei pitäisi olla, ei pitäisi olla syrjintä, joka perustuu kansallisuuteen tai kansalaisuuteen, on hyväksyttävissä. Ja sitten lopuksi olen päättänyt puhuttuani ryhmien kanssa, että meidän pitäisi luopua siitä, että olisi tällainen pöytäkirja eri oikeuksista, mutta täsmällinen muotoilu, joka koskee esityksiämme, joka koskee koskemattomuutta ja etuoikeuksia, on asia, josta on tarvetta käydä neuvottelua neuvoston kanssa. On ollut joitakin muutoksia kokemuksissa, joita parlamentin ja sitten koskemattomuuden osalta on saatu sitä lähtien, kun parlamentti hyväksyi esityksen siitä, joka aiemmin oli minun mietintöni liitteessä kaksi. Aika ajoin on tärkeää meidän, jotka ovat olleet jonkin aikaa jo parlamentissa ja valiokunnassakin jo jonkin aikaa, todeta, että olemme vanhenemassa, että uudet tulokkaat näkevät nämä kysymykset ja ongelmat hiukan tuoremmin silmin, mikä saattaa olla hyödyksi. Joten luovuin tästä pöytäkirjasta, jätin sen pois huomisesta äänestyslistasta. Siinä oli kaikki, mitä minulla oli tarvetta sanoa. Ehkä puhuin liikaa, mutta olen kiitollinen sitä tuesta, jota tähän asti olen saanut kollegoilta eri keskusteluissa. Grazie, prima di dare la parola. Kiitoksia ja ennen kuin annan puheenvuoron kollega Schöpfille, pyytäisin, että esittelijä Duff pohtisi erästä kysymystä. Hänen kompromissitarkistuksensa A se täytyy katsoa, miten se sopii SEUT-sopimuksen artiklaan 231, jonka mukaan tehdään päätökset annettujen ääntön enemmistöllä. Ja tässä ehdotuksessa taas sitten vaaditaan absoluuttista enemmistöä. Tällä tavalla rikottaisiin SEUT-sopimuksen 231 artiklaa. Pohdimmeko tätä hiukan? Minä arvostan ja ymmärrän, että tämä ehkä on perussopimuksen vastaista, mutta tämä tarkoittaa sitä, että perussopimus tulisi tältä kohdalta muuttaa. Tietenkin on tässä mietinnössä joitakin muita asioita, jotka vaativat sitä, että perussopimusta pitäisi muuttaa. Kaikista näistä asioista ei ole tehty vielä yhteenvetoa. Mutta jos konsensus syntyy talossa ja neuvostossa ja meidän keskemme, en usko, että muutos, äänestys tavan suhteen tulee olemaan niin suuri este. Grazie. Onorevoli. Kiitoksia. Edustaja Schöpflin. Uh, thank you, Chairman, and let me... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella teitä uudelleen valinnastanne. Ja haluaisin onnitella myöskin varapuheenjohtajia heidän valinnastaan. Olen hyvin kiitollinen Andrew Duffille. Meillä on ollut hyvin pitkä hedelmällinen yhteistyö tässä aiheessa tämän mietinnön parissa. Ja tuntuu siltä, että tämä on yksi niitä asioita, joita meidän valiokuntamme tulee käsittelemään ikuisesti, mutta toivon, että jonakin päivänä tämä työ tulee päätökseen. Minulla on muutamia huomautuksia. Olemme järjestäneet melko kattavia ähm, kuulemisia EPPn piirissä. Uskoisin, että on varmastikin oikein sanoa, että AFKon jäsenet EPPssä ovat yleisesti ottaen yleiseurooppalaisen äänestyslistan kannalla. Mitä tulee matemaattisiin kaavoihin, joita käytetään, meillä on hyvin suuria kysymyksiä liittyen käytettyyn kaavaan pienien valtioiden kohdalla. Ne olisivat selkeästi häviäjinä, mitä tulee edustuksellisuuteen minusta vaikuttaa siltä, että Kroatian liittyminen tulee aiheuttamaan jonkinlaista uudelleenjakoa. Tämä on ymmärrettävää, mutta poliittisesti ei ole hyväksyttävissä, että seitsemän tai kahdeksan keskikokoista valtiota tulisi menettämään edustusta suurten valtioiden eduksi. Tämä ei ole sellaista, mitä voitaisiin sietää näissä keskisuurissa maissa. Se näyttäisi erittäin pahalta ja se voisi olla sen vastaista, millä me haluamme saavuttaa, se aiheuttaisi euroskeptisuuden nousua näissä maissa ja se ei ole jotakin, mitä me haluamme tehdä. Uskoisin, että yleisesti ottaen ollaan samaa mieltä muutoin valitavasta. Mitä tulee kompromissitarkistuksiin, en käyty näihin paljon aikaa. Meillä tulee olemaan suullinen kompromissitarkistus D, josta varmasti olette kuulleet. Ne tulee kompromissitarkistukseen E. Uskoisin, että on melko mielenkiintoista tarkastella, millä tavalla tätä on käsitelty. Me emme aina väistämättä tule tulevaisuudessa edustamaan sitä maata, josta meidät on valittu, vaan on mahdollisuus, että voimme edustaa minkä tahansa maan kansalaisia, Euroopan unionin jäsenmaan kansalaisia. Tällä olisi mielenkiintoisia vaikutuksia kampanjointiin muissa maissa poliittisen läsnäolon ja muiden seikkojen suhteen. Ja mielestäni on hyvin tärkeää korostaa tätä. On tärkeää, että tämä on jotakin, mitä me kaikki 751 tiedämme ja tunnemme. Me emme ehkä hyödy tästä asiasta, mutta joka tapauksessa se tosiasia, että me laillisesti edustamme kaikkia Euroopan unionin kansalaisia, on hyvin mielenkiintoinen kehityskulku. Ja se on hyvä huomata ja sitä on ehkä hyvä korostaa. Sitten viimeinen seikka, kompromissitarkistus F. Se, on, se koskettaa vähenevää äänestysvilkkausta. Meidän pitää olla tässä hyvin varovaisia kun pyrimme vastaamaan ongelmaan, kun pyrimme löytämään oikeita ratkaisuja, pyrimme selvittämään, miksi äänestysvilkkaus laskee. Yksi syistä vaikuttaa olemaan se, että kaikissa erilaisissa vaaleissa äänestysvilkkaus laskee. On muitakin poliittisia foorumeita, ja tässä täytyy todeta, että vaalit eivät ole niin tääri, tärkeä asia kuin ennen, kun minun nuoruudessani. Vaalit olivat erittäin tärkeä asia, mutta näin ei ehkä enää ole. Nyt on kansalaisjärjestöjä ja muita kanavia vaikuttaa. Ja jos haluamme rohkaista ihmisiä äänestämään vaaleissa, meidän täytyy kohdata tämä todellisuus ja löytää tapa vastata siihen, sanoa, että kyllä kansalaisyhteiskunta on erittäin tärkeä asia, lobit ovat tärkeä asia, painostusryhmät, mutta todella vaaleissa äänestäminen on se, joka on ratkaisevaa. Tämä on yksi niistä suurista haasteista, joita meillä mielestäni on tulevina vuosina. Kiitoksia Andrew, tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen prosessi meille kaikille, jotka ovat olleet tässä mukana koko tämän kauden ajan. Grazie, Gualtieri. Kiitoksia, edustaja Gualtieri. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja ryhmän, SND-ryhmän kanta Duffin mietinnön suhteen. tai siis tästä tämän ehdotuksen suhteen yleiseurooppalaisesta ehdokaslistasta on tunnettu, joten en nyt ryhdy sitä tässä toistamaan. Me kannatamme tällaista yleiseurooppalaista listaa samanaikaisesti me olemme tietoisia tämän asian vaikeudesta ja siitä, että on tarpeen luoda laaja yhteisymmärrys täällä parlamentissa kaikesta, mikä liittyy vaalitapaan ja, ja eurooppalaisten kansanedustajien valitsemiseen. Joten mielestäni olisi hyvä tässä vaiheessa nyt uudelleen muotoilla, äh, tarkistaa äh, tai tehdä nämä tarkistukset, jotka äh, edustaja Duff on tehnyt. Hän on tehnyt nyt tästä mietinnöstä enemmän mietinnön, joka määrittelee tiettyjä periaatteita, joiden täytyy olla eräänlainen ohjenuora neuvotteluille eikä niinkään ole mietintö, joka äh, luo selkeitä määräyksiä. Ja siksipä tämä uusi muotoilu on ehkä parempi, jotta voidaan saada aikaan tuo laaja yhteisymmärrys, joka on ennakkoehto äh, näin vaikeassa aiheessa. Uudet kompromissitarkistukset ovat mielestämme hyviä. Haluaisin kiittää edustaja Daffia siitä, että hän on tehnyt muutamia tarkistuksia eh, näihin kompromissitarkistuksiin verrattuna ensimmäiseen luonnokseen. Ne olivat mielestämme tarpeita. Ne paransivat näitä tarkistuksia ja tekivät niistä johdonmukaisempia mm kokonaismietinnön kanssa ja nyt haluaisin käsitellä hiukan kompromissitarkistusta A ja kysymystä, josta puheenjohtajakin puhui, nimittäin, että onko tämä yhteensopivaa perussopimuksen kanssa, niin ehkä tähän voitaisiin tehdä suullinen tarkistus ja hiukan tarkistaa tätä Tätä ei itse asiassa ollut minun alkuperäisessä tarkistuksessani, että tämä verbi määrittää korvataan verbillä ehdottaa. Joten tämä voisi olla ehkä ratkaisu tähän ongelmaan. Tämä kysymys verbistä määrittää tai ehdottaa, voisi olla olla hyvä. Minun mielestäni tämän mietinnön pitäisi sisältää myös tai ehdottaa jonkinlaista tapaa ottaa, tehdä päätös ja mahdollisesti myös aikataulua päätöksen teolle. Siksi en ole tyytyväinen tähän kuusi artiklaan, niin kuin se on nyt muotoiltu, ja ehdottaisin, mikäli eh, esittelijä pitää kiinni kannastaan EPPlle, eh, e että jotenkin yhdistettäisiin tarkistukset 30 kollega Viilandin tarkistus ja minun tarkistukseni tarkistukseni 29. On nyt katsottava, että sopivatko ne yhteen. Eli täytyy katsoa se tuosta äänestyslistalta. Muita asioita, jotka minua hiukan hämmentävät, joita täytyy tarkemmin katsasta, katsoa myöskin, mitä tulee esittelemään ehdottamaan äänestyslistaan, on koht, asia, joka liittyy tarkistuksen 31 kollega Haaglundilta. Muistan, että meillä on ollut pitkä keskustelu siitä, että ei ole hyvä ottaa tänne mukaan asiat, jotka liittyvät etnisiin vähemmistöihin, ja tulimme yhteisymmärrykseen pitkän työn jälkeen siitä, että laitamme sinne termin vähemmistöt ilman, että määrittelisimme ne tarkemmin etnisiksi vähemmistöiksi. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys, joten henkilökohtaisesti olen hiukan yllättynyt tästä lisäyksestä, jonka löydän täältä, mm, ja siis tästä plussasta, joka löytyy e, esittelijän äänestyslistalta kohdasta 31 ja toivon, että saamme aikaan enemmistön tämän tarkistuksen hylkäämiseksi. Ja sitten tulee tarkistukseen 35, mitä tulee vankeihin, niin toivomme, että nostamme tämän uudelleen esiin ja toivomme saisimme siinä konsensuksen aikaiseksi. Ja sitten oma tulkintani kaksi artiklasta on se, että se on artikla, joka ei käsittele sitä, täytyykö tätä määrää numeroa muuttaa, niin siksi olen hiukan yllättynyt tästä Fstä. Jos tämä on ehto sille, että voidaan saada aikaan laaja yhteisymmärrys, niin sitten ryhmäni voi tukea sitä, joten minua kiinnostaisi tietää muiden ryhmien kanta tästä asiasta. Sanoisin, että voin varmaankin päättää tähän, koska tästä asiasta on keskusteltu jo useaan otteeseen ja nämä argumentit ovat jo tiedossa. Allora do la parola alla collega Hefner. Kollega Hefner. Ja, vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Sanen aluksi onnitella teitä ja varapuheenjohtajia valinnasta ja toivoa, että valikunnassa edelleenkin toiminta jatkuu yhtä asiallisesti ja yhdessä kuin vaalikauden alkupuoliskollakin. Nythän tämä on jo toinen kerta, kun me käsittelemme Andrew Duffin mietintöä, mutta minusta tämä on kannattanut. Ei ole kysymys siitä, että kaksi kertaa olisi käsitelty samaa asiaa, on ollut monia keskusteluja, rakentaviakin keskusteluja talossa kollegojen kesken. Ja näistä keskusteluista monet asiat ovat nyt tulleet osaksi mietintöä. Tämä mietintö on nyt huomattavasti ohuempi ja huomattavasti enemmän varmasti tulee saamaan suostumusta kuin ensin niidenkin joukossa, joilla oli epäilyksiä ensimmäisellä kierroksella. Ja uskon, että tämä mietintö, mitä tässä esitetään, on todellakin sellaista, että se voi saada laajan tuen talossa. Siksi olen varauksetta valmis puhumaan äh, Andrew Duffin tekemistysten puolesta ja onnittelen häntä tästä tärkeästä hyvästä työstä, vaan kiittää häntä siitä. Meidän täytyy edelleen kehittää demokratiaa. On suuri virhe kuvitella, että kun on demokratia, parlamentti ja vaali, lainsäädäntö niin, että mitä ei tarvitse enää muuttaa. Demokratia ei ole sellaista, mikä on, vain se on jotakin, mitä täytyy elää. Tämä parlamentti on Euroopan parlamentti ja on välttämätöntä, että parlamentin eurooppalainen luonne ensimmäisestä askelista vaalilainsäädännön muuttamisen myötä yhä selkeämmin nousi esille kuin tähän asti. se merkitsee sitä, että kansalaiset saavat mahdollisuuden omien, oman jäsenvaltion lisäksi valita eurooppalaisia ehdokkaita Euroopan parlamenttiin. Tämä on tällainen mahdollisuus tehdä vaalitaistelusta eurooppalaisempaa keskustelusta, eurooppalaisempaa puolueet suhtautuvat asiaan eri tavoin, koska niillä on yhteisiä ehdokkaita näillä yleiseurooppalaisilla listoilla, ja tätä kautta luodaan myöskin yhteisiä foorumeita. Tämä on siis viisas lähestymistapa, joka tällä hetkellä on sellainen, että se ei välttämättä merkitse suurta askelta, mutta merkitsee kuitenkin myönteisiä muutoksia parlamentin luonteeseen, vaaleihin ja vaalitaisteluun. Aiemmin on jo todettu, kollega Angel sanoi, että keskisuuret valtiot selkeästikin ovat nyt tässä häviäjiä. Tämä argumentti pointti, joka usean otteeseen nousi esille ensimmäisestä mietinnöstä käydyssä keskustelussa, on nyt sellainen, että minusta sitä ei yhtä vakavasti enää voida esittää, koska luonnos jättää avoimeksi sen, mitä muotoa käytetään jaettaessa tulevaisuudessa paikkoja. Siinä on vain todettu, että tarvitaan jokin kaava. On todettu, että se on välttämätöntä. Mitä nyt uudet väestölliset luvut osoittavat sitä, mutta samoin myöskin aiemmin kauan sitten tehty poliittinen ratkaisu, joka ei heijastele täsmällisesti sitä, miten Eurooppa on kehittynyt. Ja nyt täytyy löytää menettely, joka ei johda siihen, että aina parin vuoden välein täytyy tehdä uusia määritelmiä, vaan että on mekanismi tässä muotoilussa kaavassa herra Schöpflin. Omassa esityksessäni minä osoitin, että jos otetaan tällainen lineaarinen, mutta kaari. Ja niin silloin se tapahtuu tietysti keskisuurten osalta tämä rasitus, koska niillä on hiukan enemmän. Nyt, mutta jos otamme tällaisen käyrän, jossa on kaari, tällainen parabolinen kaari, niin silloin keskisuuret valtiot eivät ole häviäjiä. Silloin olemme lähempänä nykyistä paikkajakoa. Andrew Duff on tämän avoimeksi ja on sanonut, että täytyy kehitellä tällainen kaava. Se ei suinkaan merkitse sitä, että se merkitsee sitä, että nyt ei olisi, ei olisi mitään vakavaa argumenttia, että voitaisiin sanoa, että jokin, mikä vahingoittaa meitä, hyödyntää muita ja niin edelleen. Tällä tavalla me koskaan pääse eteenpäin. Nyt täytyy etsiä yhdessä ratkaisua. Tämä koskee myös minun mielestäni kysymystä, mikä on olemassa olevalla paikkajaolla. Tässä olen Roberto Gualtierin kanssa, olen tehnyt tarkistus 20, joka on tarjous. Tarjous niille, jotka pelkäävät, että paikat, jotka ovat ylikansallisia, että ne aina hyödyttävät automaattisesti suuria jäsenvaltioita ja ovat haitaksi pienille jäsenvaltioille. Näissä tarkistuksissa osoitetaan selvästi, että mahdollisessa aikaan menetelmä, jossa ylikansallisilla listoilla voidaan valita ja nimetä ehdokkaita – ilman, että olemassaoloa olevaa paikkajakoa muutetaan. Siis tästä ei ole kenellekään haittaa eikä hyötyä, se on vain asker voimakkaampaan eurooppalaistamiseen ja demokraattistamiseen vaalilainsäädännön osalta. Tämä kuitenkaan ei ole mikään ehto meidän kannaltamme, Roberto Gualtieri. Tämä on tarjous, tarjous niille ryhmille talossa, joilla on epäilyksiä tässä asiassa. Voimme katsoa, miten tähän tarjoukseen nyt sitten tartutaan. Nel frattempo è arrivato da noi... Tällä välin luoksemme on saapunut Tanskan eh, peruslaillisesta sopimuksesta vastaava ministeri. Eh, ja nyt, jotta voisimme järjestää työmme, niin keskeytämme nyt keskustelun DAFin mietinnöstä, joka koskee yhtenäistä vaalilainsäädäntöä. ja tämä on myös asia, josta meidän täytyy keskustella tanskanlaisen ministerin kanssa ja jatkaamme tätä keskustelua myöhemmin. Täällä oli vielä joitakin ihmisiä esit- puhujalistalla, muun muassa kollega Ku Ja jos meillä on aikaa, niin keskustelemme tästä myöhemmin. Muussa tapauksessa keskustelemme tästä huomenna aamulla. Nyt kiitän jälleen kerran ministeri Nikolai Vammenia jonka tapasimme jo valtuuskuntamatkalla Kööpenhaminassa. Meidän valiokuntamme vieraili joulukuussa Kööpenhaminassa ja minä saatoin tavata hänet myöskin sen jälkeen ja myöskin yksityisesti, joten meillä on jo oikein hyvä suhde. Ja kysymykset, jotka, joita Tanskan puheenjohtajuuskaudella täytyy käsitellä, niitä on useita. Tärkein täällä taustalla on kysymys tästä sopimuksesta, jota käsitellään pian ministerineuvostossa, mutta on myös muitakin kysymyksiä, esimerkiksi tutkimusvaliokunnat, sitten pöytökirja, joka liittyy Tsekin tasavaltaan, tämä on kollega Duffin mietintö, ja myöskin vaalilainsäädäntö, kuten juuri äsken sanoin. Mutta voisimme ehkä tässä tapaamisessa keskittyä erityisesti näihin tutkintavaliokuntiin. Tässä esittelijän kollega Martin, joka ei tänään ole paikalla, mutta ymmärtääkseni kollega Guerrero on täällä hänen sijastaan, joten kollega Guerrero voi osallistua keskusteluun erityisesti tässä täytyy sanoa, että meillä on nyt tällainen pohdintakausi menossa, pohdintatauko, jotta eh, tietäisimme paremmin eh, jäsenvaltioiden ja hallitusten näkemyksen näistä eh, tästä asiasta. Tänä päivänä te varmasti voitte kertoa meille tarpeellisen tiedon. Se on tarpeellista myös, jotta voimme sitten päättää tämän kysymyksen aikataulusta halutaanko mahdollisimman pian saattaa tämä asia päätökseen, koska tämä kysymys on jo eh, helmikuun esityslistalla täysistunnossa, vai pitäisikö tätä käsitellä vähän pidempään ja siirtää sitä eh, vaikka seuraavan kuukauden täysistunnon esityslistalle. Nyt voin varmaan antaa teille heti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia hyvin paljon, herra puheenjohtaja, ja en onnittelut teidän valinnastanne tämän valiokunnan johtoon. Haluaisin kiittää siitä, että olette kutsuneet minut tänne puhumaan tänään. Ne aiheet, joita täällä valiokunnassa käsitellään, ovat erittäin tärkeitä Euroopan unionin toiminnalle. Ja odotan, odotan ilolla yhteistyötä teidän kanssanne tällä hyvin mielenkiintoisella alalla. Olen myöskin hyvin tyytyväinen, että täällä on niin paljon tuttuja kasvoja. Kuten sanoitte, me olemme tavanneet toisiamme monissa eri tilaisuuksissa ja minä olen erityisesti Kööpenhaminassa päässyt hyötymään tapaamisista, missä keskusteltiin joistakin niistä asioista, joita aiomme tänään käsitellä. Kuten mainitsitte, te olette kiinnittäneet erityisesti huomiota herra Martinin mietintöön, mitä tulee parlamentaarisen tutkintavaliokuntaa koskien. Ja aion käsitellä joitakin näitä asioita nyt ennen kuin palaamme Martinin mietintöön. Kuten tiedätte, Tanskan hallitus on melko uusi hallitus. Uusi hallitus, joka on hyvin EU-myönteinen ja uskoisin, että Tanskan pääministeri puhuessaan täysistunnolle viime viikolla se teki tämän hyvin selväksi. Meillä on nyt pysyvä Eurooppa-asioiden ministeri. Tämä on ensimmäinen kerta Tanskan historiassa ja se osoittaa myöskin, kuinka kiinnostuneita me olemme tekemään yhteistyötä. Ja olen tässä tästä näkökulmasta täällä tänään puhumassa teidän kanssanne. Meillä on hyvin positiivinen asenne, mitä tulee Euroopan integraatioon, ja se heijastaa meidän koko asennettamme maana. Me haluamme viedä eurooppalaista agendaa eteenpäin ja tehdä yhteistyötä tietyissä päähaasteissa, joita tänään meillä on. Neuvoston maana teemme parhaamme, jotta voisimme johtaa asioita ammattimaisella ja läpinäkyvällä tavalla. Uskoisin, että tämä on yksi avain asioita, jotta voisimme saada hyvin menestyksekkään puheenjohtajuuskauden aikaan nyt Lissabonin sopimuksen jälkeen aikana. Me tulemme kiinnittämään paljon huomioita vaalikysymyksiin. Tästä Tanskan pääministeri puhui täysistunnossa ja suoraan sanottuna haluaisimme saada nyt selkeitä vastauksia niin, että kansalaiset näkevät, että lainsäädäntötyötä tehdään läpinäkyvällä konkreettisella tavalla. Te, tämä valiokunta ja te parlamentin jäsenet olette tässä avainasemassa. Minä pyrkin itse tekemään parhaani, jotta löytäisimme kompromisseja neuvostossa ja neuvoston ja parlamentin välisessä työssä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tehdä paljon töitä yhdessä ja toivon, että onnistumme ratkaisemaan konkreettisia asioita. Hyvin suoraan sanottuna täytyy sanoa, että me aina ole samaa mieltä kaikista asioista, mutta olen varma, että niiden kokousten jälkeen, joita minulla on jo ollut tämän valiokunnan jäsenten kanssa, ähm, että meillä on hyvin toimiva suhde ja kun olemme eri mieltä asioista, olemme silti hyvin kunnioittavia ja pystymme rakentavasti tekemään töitä yhdessä. Tämä varmistaa, sen. Minä olen ollut yhteyksissä teidän kanssanne ja minulla ei ole mitään syytä epäillä, että teidän asenteenne olisi erilainen kuin meidän omamme puheenjohtajamaana. Nyt haluaisin puuttua tähän finanssipoliittiseen sopimukseen. Tämä on hallitusten välinen sopimus. Työ on jotakin, mitä Tanska ei ole ollut johtamana, johtavana puheenjohtajamaana tekemässä. valtionpäämiesten tasolla ja Euroopan neuvoston puheenjohtajan johdolla meillä on ollut tärkeä rooli. Kun me tapasimme marraskuussa Kööpenhaminassa, me keskustelimme hyvin laajalti perussopimuksen muutostarpeista, jotta voisimme vastata haastaisen ja minulla oli myöskin mahdollisuus käsitellä herra Duffin kanssa sitä, minkälainen uusi perussopimusmuutos saattaisi olla. Tuolloin me emme voineet kuvitella, minkälainen draama seuraisi Eurooppa-neuvoston kokouksesta kokouksen jälkeen 9. joulukuuta. Sopimukset piti saada aikaan 27 maan välillä, mutta tämä ei ollut valitettavasti mahdollista. Ja koska kriisi on hyvin syvä, me halusimme varmistaa, että taloudellinen vakaus euroalueella säilyy. Siksi 26 jäsenmaata teki päätöksen uudesta hallitusten välisestä sopimuksesta. Suurin osa, ellei kaikki maat, Tanska mukaan luettuna, halusivat vahvistaa vakautta ja olisivat halunneet tehdä tässä normaalin perussopimuksen muutosprosessin mukaisia päätöksiä. Tässä komissio ja Euroopan parlamentti luonnollisesti olisivat olleet mukana, mutta tämä ei ollut mahdollista. Hyvät kollegat, uskon, että meillä on paljon samoja toimielimien roolia koskettavia huolia. Ja minun täytyy myöntää, että minulla oli jonkin verran huolia heti Euroopan neuvoston kokouksen jälkeen 9. joulukuuta, kun Euroopan unionin fragmentoituminen oli uhkana. Tämä saattaisi johtaa kahden nopeuden Eurooppaan ja uhata eurooppalaista integraatiota, viedä asioita hallitusten väliseen suuntaan yhteisömetodin käyttämisen sijasta. Kuitenkin, kun otetaan huomioon, että paras mahdollinen ratkaisu ei ollut mahdollinen, uskon, että tässä tilanteessa saimme parhaan mahdollisen toimen aikaan. Vaikuttaa siltä, että olisi ollut käytännöllistä ottaa Euroopan parlamentti mukaan ja uskon, että te olette olleet hyvin aktiivisia ja ilmaiset hyvin selkeästi tämän parlamentin mielipiteen. On myöskin hyvin hyvä asia, että olette avanneet keskustelun ei-euroalueen maille, ettemme jakautuisi kahteen ryhmään, niihin maihin, jotka ovat euroalueessa mukana ja niihin, jotka eivät ole. Me haluamme luoda siltaa euroalueen jäsenten ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden välille. Tämä on hyvin tärkeää. Me haluamme varmistaa, että uusi perussopimuksen uudistus tehdään sääntöjen mukaisesti ja on hyvin selkeää, että me tulemme tekemään muutokset perussopimuksien puitteissa jossakin vaiheessa tulevaisuudessa. Tässä Euroopan komissio tulee olemaan keskeisessä roolissa. Euroopan tuomioistuin tulee olemaan mukana ja Euroopan parlamentti tulee kuulluksi huippukokouksien aikaan ja tuolloin puheenjohtajan maa tulee esittelemään näiden huippukokouksien jälkeen raporttinsa kokouksista Euroopan parlamentille. Hyvät kollegat, minä en sano, että hallitusten välinen sopimus olisi hyvä ratkaisu, paras ratkaisu, mutta kun otetaan huomioon, minkälainen tilanne oli 9. joulukuuta, täytyy sanoa, että kun me olimme hyvin vaikeassa tilanteessa, meillä oli suuria haasteita, me onnistuimme löytämään käytännönläheisen ratkaisun. Paljon on kuitenkin vielä tehtävänä ja olen täällä nyt tänään puheenjohtajamaan edustajana, mutta silti olen hyvin mielessäni, kun voin sanoa, että Tanska voi allekirjoittaa tämän sopimuksen ja osallistua mahdollisimman paljon toimintaan euroalueen maiden kanssa. Tanskan hallituksella on hyvin laaja kannatus näissä asioissa Tanskan parlamentissa ja yhä avoimet asiat toivoakseni selviävät pian. Uusi sopimus ei tule ratkaisemaan kaikkia taloudellisia ongelmia Euroopassa, mutta se on tärkeä askel eteenpäin. Nyt mukana olevat jäsenmaat tulevat tekemään töitä vakauden eteen toivottavasti yhteisöllisellä tasolla. Tämä tulee auttamaan fiskaalista tasapainoa ja saman aikaan pyrimme konsolidoimaan talouksia, jotta voisimme tukea työllisyyttä ja kasvua Euroopassa. Tämä tulee olemaan avainkysymys Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana. Vaikka päätökset, joita 9. joulukuuta tehtiin, eivät johda perussopimuksen muuttamiseen, meillä tulee olemaan näitä kysymyksiä koskettavaa työtä puheenjohtajuuskautemme aikana. Viitan tässä luonnollisesti Irlantia ja Tsekin tasavaltaa koskeviin lisäpöytäkirjoihin. Haluaisin teitä kiittää Euroopan parlamenttia suuresta ymmärryksestänne näissä kysymyksissä. Näiden kahden lisäpöytäkirjan kanssa meillä ei ollut ongelmia ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että teitte yhteistyötä hyvin nopeasti ja rakentavasti. Ymmärrän, että sekin lisäpöytäkirjan suhteen oli joitakin hankalia kysymyksiä, mutta minä olen sitä mieltä, että ellei itsekin hallitus päätä toisin. Meidän täytyy vastata Tsekin pyyntöön ottaen huomioon vuoden 2009 päätökset, jotka tehtiin, jotta Lissabonin sopimus saataisiin voimaan. Tiedän, että yksi hyvin tärkeä kysymys on, tällä hetkellä on Martinin mietintö. Me keskustelimme näistä asioista marraskuussa Kööpenhaminassa ja vaikka herra Martin ei valitettavasti ole täällä tänään läsnä, haluaisin kiittää häntä hänen luottamuksestaan siihen, että me olemme voineet oman puheenjohtajuuskauttamme aikana käsitellä tätä tärkeää kysymystä. Haluaisin kiittää sitä, että äänestysasiasta täysistunnossa päätettiin siirtää marraskuulta eteenpäin, että voisimme käydä keskustelua kysymyksestä arvostamme hyvin paljon tätä asiaa sekä puheenjohtajamaana että neuvostossa. Sitä arvostetaan ja voin vakuuttaa, että tässä Tanska tulee vastaamaan samassa hengessä. Minä tulen maasta, jossa on parlamentaarisen valvonnan perinne hyvin vahva ja läpinäkyvyyden perinne vahva ja voitte olla hyvin varmoja, että puheenjohtaja maan edustajana tulen tutkimaan asiaa avoimin mielin ja pyrin löytämään sopivan kompromissin. Kuitenkin, kuten jo aikaisemmin olen sanonut, meidän suoria rehellisiä toisillemme, kuten puolopuheenjohtajan maana marraskuunnassa sanoi, Martinin mietintö aiheuttaa tiettyjä vakavia huolia neuvostossa. Olettavasti ei ole ollut mahdollista tehdä teknisen tason työtä ennen Tanskan puheenjohtajuuskauden alkua, joten en mene nyt yksityiskohtiin mitä tulee tämän mieti, tähän mietintöön. Kuitenkin pyrin käymään läpi joitakin alustavia asioita, joita neuvosto saattaisi nähdä ongelmallisena. Toivon, että te ymmärrätte tätä tällaisena hyvin alkuvaiheen, tällaisessa alkuvaiheen tilanteessa. Meillä ei ole vielä selkeitä kantoja tämän vuoksi. Puheenjohtajamaan edustajana voin vain puhua tietyistä alueista, joissa meidän mielipiteemme saattavat erota, jotta voisimme tarkastella, mitä ratkaisuja meillä saattaisi olla yhdessä. Neuvostossa tarvitaan hyvin kovaa työtä, jotta voisimme konsolidoida tämän prosessin, mutta voisin luvata teille, että tämä on jotakin, mihin me olemme valmiita ja haluaisin vakuuttaa, että teemme mahdollisimman nopeasti töitä. Tanska puheenjohtajamaana on ottanut Martinin mietinnön heti ensimmäisen työryhmämme kokouksessa tammikuun alussa esityslistalle ja me tulemme tätä kokousta seuraavina hetkinä jatkamaan tätä työtä. Kuten jo mainitsin äh, marraskuussa Kööpenhaminassa, puheenjohtajamaa kunnioittaa parlamentin aloiteoikeutta tässä asiassa ja haluamme myöskin tehdä, teille, tehdä töitä, jotta voisimme taata sen, että täytämme oman roolimme. Kuitenkin haluaisin jakaa joitakin alustavia huolia teidän kanssanne tänään, joita meillä on ollut. Ja minä kunnioitan sitä, kuinka haastava työ meillä on edessämme. Ensimmäinen asia, jonka mainitsen, on se, että jonkin verran huolia on ollut meidän oikeudellisen yksikkömme puolesta, mitä tulee tämän mietinnön kattamaan alaan. Voivatko nämä toimet todellakin perustua artiklaan 224 oikeusperustana, kuten tässä oli mainittu. They are attributed by the treaty. It is important for... On tärkeää, että neuvoston varmistaa, että tutkintavaliokunnan toimivaltuudet eivät mene pidemmälle kuin mitä sopimukset määräävät. Kolmanneksi on esitetty huolta siitä, varmistaako tämänhetkinen luonnos siitä, että tutkintavaliokunnat eivät sekaannu olemassa oleviin oikeusprosesseihin. Meidän täytyy varmistaa, että poliittinen tutkimus ei sekaannu tuomioistuimen rikosoikeudelliseen tutkimukseen. Tähän myös viitataan selkeästi artikla 226, jonka mukaan tutkintavaliokunnat eivät saa tutkia asioita, joita vielä käsitellään oikeuden edessä. Neljänneksi olin tietoinen siitä, että komissio asioiden lisäksi on ilmaissut huolensa siitä, että EUn virkamiehet ja jäsenvaltioiden virkamiehet saattavat joutua tutkintavaliokunnan eh, eteen kuultavaksi ilman, että toimielin tai jäsenvaltio on antanut sille hyväksyntänsä. Neuvosto on, sitä myöskin jotkut valtuuskunnat ovat olleet huolissaan tästä. Samanlaisia huolenaiheita on il, rangaistus siitä, miten tutkintavaliokunta voi saada käsiinsä asiakirjoja, erityisesti salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja. Tämäkin riippuu toimielten välisistä sopimuksista ja lisäksi on ilmaistu huolenaiheita, mitä tulee sanktioihin, jos ei noudateta tutkintavaliokunnan vaatimusta, vaatimuksia. Ja tämä pitäisi Martinin mietinnön mukaan siis saattaisi kansallista lainsäädäntöä. Nämä ovat ensimmäisiä eh, näkemyksiä elementeistä ensimmäisessä luonnoksessa, joita täytyisi käsitellä työssä. Tiedän, että jotkut näistä huolista ovat sellaiset, että myös komissio on niistä samaa mieltä. Olen esitellyt ne teille toivossa, että voimme käydä avointa ja eh, rehellistä keskustelua tästä asiakirjasta niin, että voimme toivottavasti löytää ratkaisuja, joista voimme olla kaikki samaa mieltä näiden Äh, perustuslaillisten näille perustus, näin, teille perustuslaillisille asiantuntijoille tämä ei varmastikaan ole mikään yllätys. Kun viime kerralla neuvottelimme tästä asiasta, neuvottelut olivat vaikeita ja niitä kes, käsiteltiin kolme vuotta ennen kuin vuonna 1995 päästiin yhteisymmärrykseen. Martinin mietintö nostaa esiin kysymyksiä, joita keskusta, käsiteltiin jo pitkään aikoinaan on mielestäni tärkeää, että annamme itsellemme aikaa, jotta toimielimillämme voi olla kunnollista keskustelua tästä tärkeästä aiheesta. Varmastikin ymmärrätte, että puheenjohtajan valtiona minun täytyy saada yhteen 27 jäsenvaltion kannat. Tämä vie aikaa ja työ on vasta alkanut. Toivottavasti te hyvät kollegat ja koko parlamentti otatte tämän asian huomioon. Kuten puheenjohtajakin sanoi, kun päätätte seuraavista askelista omalta osaltanne ja tämän asiakirjan aikataulusta. Voin kuitenkin varmistaa teille, että puheenjohtajavaltio tukee tekemään eh, hyvää työtä tämän asiakirjan yhteydessä seuraavina kuukausina. Näin voimme kommentoida tarkemmin mietintöänne ja eh, ratkaista joitakin kysymyksiä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää herra Martinia hänen työstään ja halustaan äh, käydä vuoropuhelua neuvoston kanssa. Ja tämä hyvä yhteistyö, jonka olemme kehittäneet, on varmasti hyödyllistä, jos yritämme löytää yhteistä kantaa äh, toimielintemme välillä. Tässä yhteydessä haluaisin lopuksi sanoa, että minä tanskalaisena todella arvostan, ymmärrän ja kunnioitan parlamentin oikeutta käyttää aloiteoikeuttaan tässä tärkeässä asiassa, jotta voitaisiin luoda enemmän avoimuutta ja vastuullisuutta sopimusten puitteissa. Ja odotan kovasti äh, työtä tämän asian parissa teidän kanssanne ja nyt tulen asetuksen 1049 uudelleenlaatimiseen mm, asiakirjojen avoimuudesta. Avoimuus on yksi unionin pääperiaatteista ja se on aina vain tärkeämpää. Nyt yritämme saada aikaan aikaista toisen käsittelyn yhteisymmärrystä puheenjohtajuuskaudellamme meidän mielestämme ainoa tapa päästä yhteisymmärrykseen on pragmaattinen ja rajallinen lähestymistapa. Neuvottelut tulevat olemaan vaikeat ja me jos kaikki toimijat ovat varmiita olemaan joustavia ja kompromissihalukkaita, niin voimme onnistua. Eräs toinen asia, jonka avulla pystymme avaamaan EUn päätöksentekoa, on kansalaisaloitteen käyttöönotto huhtikuussa. Afkolla oli tietenkin avainrooli tämän lainsäädännön laatimisessa ja uskomme, että se parantui huomattavasti teidän valiokuntanne työnne ansiosta. Kansalaisaloite on tärkeä askel eteenpäin, kun vahvistetaan eurooppalaista demokratiaa. Tällä tavoin kansalaiset voivat osallistua suoraan vuoropuheluun EU kanssa. Tekniset kysymykset, kuten internetin äh, kautta tehtävä keräysjärjestelmä, niitä valmistellaan näinä päivinä. Ja katsotaan, olen hyvin kiinnostunut katsomaan, että miten kansalaiset vastaanottavat tämän kansalaisaloitteen. Kansalaiset äh, avaavat täysin uuden luvun eurooppalaisessa demokratiassa. Me tuomme Euroopan lähemmäksi äh, kansalaisia, mutta toivottavasti myös kansalaiset lähemmäksi Eurooppaa. Kuten kaikki tiedätte, Eurooppa on keskellä talouskriisiä, mutta uskoakseni olemme myös luottamuskriisin keskellä. Euroopan kansalaiset eivät luota Eurooppa-hankkeeseen. Tämä on haaste, joka meidän kaikkien pitäisi ottaa vakavasti ja uskon, että kansalaisaloitus voi olla tehokas väline yhteisen eurooppalaisen lähestymistavan luomiseksi ja tämän luottamuspulan torjumiseksi. Huomenna avaan erään konferenssin kansalaisaloitteesta yhdessä komission varapuheenjohtaja Sefcovicin kanssa ja tiedän, että osa teistä osallistuu tähän konferenssiin ja odotan sitä kovasti. Kansalaisaloite on erinomainen esimerkki siitä, mitä me haluamme saavuttaa puheenjohtajuuskaudellamme. Konkreettisia käsin kosketeltavia tuloksia, jotka ovat näkyviä kansalaisillemme. Tiedän, että on useita asioita, joista haluaisitte keskustella, enkä aio nyt e, puhua enää tämän pidempään. Haluan vain päättää sanomalla, että Tanskan puheenjohtajakausi kausi tai puheenjohtaja valtio on nauttinut yhteistyöstä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa ja tulemme jatkamaan läheistä yhteistyötä kanssanne. Ja tässä hengessä haluamme tehdä yhteistyötä ja olla kumppaneita. Ja toivon, että pystymme saamaan aikaan hyviä, tehokkaita ja merkittäviä tuloksia kansalaisille yhdessä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja Vammen ymmärtääkseni tästä argumentista, josta esitin kysymyksiä, nimittäin tutkintavaliokunta, niin siinä ei saa siis kiirehtiä. Pitää vielä tehdä sisäisiä tarkistuksia, ymmärsinkö oikein? Joten mm, ette pyydä meitä päättämään tätä asiaa helmikuuhun mennessä, ymmärsinkö oikein? No niin, nyt kaikista näistä asioista, joita nostitte esiin, voimme käydä keskustelua. Puheenvuoroa on ensin pyytänyt kollega Tarkovski. Muistutan teitä siitä, että meidän annettava vielä puheenjohtajalle mahdollisuus vastata kysymyksiin, joten ei enempää kuin viisi minuuttia per puheenvuoro. Edustaja Tarkovski. Herra ministeri, kiitos siitä, että olette täällä tänään ja kiitos myönteisestä ja avoimesta näkemyksestäni. Minä olen täällä aivan laidassa. Minä haluaisin kysyä teiltä tästä finanssipoliittisesta paketista. Näyttää siltä, että Tanskalla puheenjohtajavaltiona on hyvin samantapainen ajattelutapa kuin Euroopan parlamentissa, kun on kysymys tästä paketista. Subjects, I mean one is... Ennen kaikkea on kysymys näistä kahdesta keskeisestä kysymyksestä, että teemme niin paljon kuin voimme yhteisöllisellä menetelmällä pitää mukana yhteisön toimielimet, että me luo rinnakkaisia rakenteita. Sitten kysymys, joka liittyy sitten tähän pirstaleitumiseen, niin että kaikki valtiot voivat osallistua mahdollisimman moniin keskusteluihin, koska tämä finanssipoliittinen paketti, sopimus tulee vaikuttamaan meihin kaikkiin. Se, miten te arvioitte sitä, mitä neuvotteluissa, jota tapahtumassa oli pitkälti myönteinen, niin te sanoitte, että olemme pääsemässä hyvään pragmaattiseen lopputulokseen. Kysymykseni kuuluu, eikö ole hiukan liian aikaista todeta tätä? esittää tällaisia näkemyksiä. Mitä se, mitä nyt on käsiteltävänä, ennen kaikkea mielenkiintoisen ennennäkemättömän tapahtuman jälkeen, joka liittyy kolmanteen luonnokseen, joka ilmestyi tyhjästä, näyttäisi siltä, että on hiukan liian varhaista puhua siitä, että tulos olisi pitkälti myönteinen. Haluaisin kysyä, kun te sanoitte, että Tanska on valmis allekirjoittamaan tämän ja olemaan osa sitä, sanoitte, että sen kun on ratkaistu jäljellä olevat kysymykset. Joten haluan nyt hiukan uudella, mitä ne ovat nämä jäljellä olevat kysymykset ja mitkä olisivat ne ehdot sille, että Tanska olisi valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Te totesitte myös, että vaara kahden nopeuden Euroopasta on nyt pitkälti torjuttu ja että tämä sopimus on avoin kaikkien osallistumiselle. Tämä on tietysti jälleen kerran sellainen kysymys, että liittyykö tämä nyt siihen tekstiin, joka on tällä hetkellä käsiteltävänä. Minä olen kuullut, että tänään saatte uuden luonnoksen, ehkä se on valmistumassa nyt, kun me käymme keskustelua täällä, emmekä voi olla varmoja siitä, mitä se sisältää. Mutta tärkeimpiä kysymyksiä ovat artikla 2. Meidän ajatuksemme oli, että toimenpanosta mahdollisimman suurin osa tapahtuisi menetelmällä sekundäärisen lainsäädännön kautta vahvistetun yhteistyön muodossa, koska emme usko, että sopimuksessa on kovin paljon sellaista, mitä voitaisiin tehdä käyttää normaaleja perustamissopimuksen menettelyjä. Ja me halusimme, että tämä artikla olisi voimakas, koska sitä on nyt vesitetty ja on olemassa vain tietty mahdollisuus enää jäljellä, että voitaisiin käyttää perustamissopimuksen normaaleja menettelyjä. Kenen pitäisi olla voimakkaampaa? Ja siinä pitäisi ajaa jäsenvaltioita käyttämään perustamisen menettelyjä niin usein kuin mahdollista. Toiseksi sitten kysymys siitä, miten tulevat euron jäsenet voisivat osallistua tähän. Tällä hetkellä käsiteltävänä on, ajattelen sitä, että olisi kerran vuodessa vain tällainen kunnollinen tapa, tapaaminen, jäsenvaltiot ottaisivat kantaakseen velvoitteet, jotka sisältyvät sopimukseen, joten minä en sanoisi nyt että pitäisi olla liian optimistinen. Yksi asia, joka liittyy vielä siihen ilmoitukseen, että Tanska saattaisi allekirjoittaa tämän sopimuksen. Miten te turkit, tulkitsette tätä, että teitä sitovat tietyt määräykset, jotka liittyvät finanssipoliittiseen sopimukseen? Mitkä olisivat sellaisia, että te olisitte valmiita osallistumaan? Niin, kiitos mielenkiintoisesta myönteisestä vastanne ja siitä, että te puolustatte samoja periaatteita kuin Euroopan parlamentti. Haluaisin, että olisitte hiukan selkeämpi näistä erityisistä kysymyksistä. Grazie onorevole Tarkovski, adesso la parola. Kiitoksia edustaja Tarkovski ja sitten edustaja Guerrero. Gracias, eh, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri. On totta, että olemme nähneet jo aiemminkin että pitää pyrkiä saman aikaan tasapainoa asioissa, joita tämä valiokunta käsittelee. Meillä oli hyvin myödyllinen kokous, ei pelkästään ajatellen vuoropuhelua, vaan myöskin ajatellen keskustelua asioista, jotka ovat perustavanlaatuisia. Minä haluan kiittää Tanskan puheenjohtajavaltiota kannasta siitä, että pyritään konkreettisiin tuloksiin tällä kaudella. Haluaisin viitata kolmeen asiaan erityisesti, jotka ovat laajemmin tähän tutkintavaliokuntakysymykseen, jonka esittelijänä on David Martin, mutta myös kahteen muuhun. Mutta kaikki, mikä liittyy tähän hallitustavalliseen sopimukseen, tämä Roberto Gualtieri puhuu siitä, koska se, että olen yksi parlamentin jäsenistä, jotka ovat olleet mukana neuvottelemassa työryhmässä ja jossa hän pystyy, hänellä varsinkin enemmän tästä tietoa. Mutta haluaisin puhua siitä, että huomenna aamulla, kenties jo tänä iltana, me äänestämme Tsekin ja Irlannin pöytäkirjoista. Ei ole mitään ongelmaa tässä valiokunnassa Irlannin pöytäkirjan osalta, mutta Tsekin pöytäkirjan osalta on, koska on tulkinta, en tiedä tulkiseko enemmistö asian näin vai en, on olemassa tulkinta, että pöytäkirja edistää sitä, että eh, tätä kautta pyrittiin saman aikaan Tsekin allekirjoitus ja on esitellinen ehdotus, että parlamentti torjuisi sen, että neuvosto hyväksyisi tämän pöytäkirjan täytyy nyt viestittää, Tanskan puheenjohtajakausivasta lukee asia paremmin, että Tsekin takana tasavallassa on tällä hetkellä erilaisia kantoja tästä asiasta, ja, ja mm, näyttää sitä, että neuvosto näyttäisi olevan nyt tuntemassa sitoutunut hyväksymään tämän, niin parlamentti katsoisi välttämättömäksi ilmoittaa, että tämä sopimus ei kunnioita demokraattisia menettelytapoja. Toinen asia, johon haluaisin tarttua, josta herra ministeri ei puhunut puheenvuorossaan, on se, että Euroopan unioni on, liittyisi ihmisoikeuksien yleisopimukseen. Tämä, tästä on käyty neuvottelut, mutta viime kädessä Jotkin neuvoston jäsenet ovat vastustaneet tätä, jotkut jäsenvaltiot ovat vastustaneet tätä. Ja on pohdittu sitä, että lähestyttäisiin sopimusta, mutta me joudumme kenties kuitenkin koko valikauden nyt katsomaan, että saadaanko tämä valtuutus toteutettua, joka on Lissabonin sopimuksessa, että Euroopan unioni liittyisi tähän yleissopimukseen. Sitten lopuksi asia, joka liittyy tutkintavaliokuntaan. En aio lisätä kovinkaan paljon enää siihen, mitä ministeri sanoi, mutta haluaisin välittää teille viestin, joka viestin, joka on perustavanlaatuinen, eli se, että parlamentti, kuten ministeri tunnusti, parlamentilla on oikeus edistää säädöstä, joka liittyy tutkintavaliokuntiin. Tänään nämä välineet, joita on tutkintavaliokunnilla, ovat hyvin heikkoja, jotta voitaisiin katsoa todella mahdollisuuksia tutkia asioita tai puuttua siihen, että ei ole noudatettu unionin lainsäädäntöä. Mutta kun tällainen tutkimuksesta tulee lopputulokseen, että on tapahtunut rikkomus, se asettaa pelkästään, tekee pelkästään suosituksia, mutta se ei voi tehdä päätöksiä, jotka koskisivat muita instansseja Euroopan unionissa. Ja on tärkeää, että saataisiin sama toimivalta, samankaltainen toimivalta kuin on kansallisilla parlamenteilla silloin, kun ne käynnistävät tutkintavaliokuntia. Ne joutuvat silloin, että henkilöt joutuvat olemaan läsnä myöskin näissä edessä silloin, kun sitä edellytetään. Herra Martinon on avoin lykkäämään äänestystä täysistunnossa niin, jos on toive, te sanoitte, että te haluaisitte käydä vuoropuhelua, haluaisitte löytää kohti, jossa voitaisiin päästä sopimukseen, joten tätä äänestystä voitaisiin lykätä edelleenkin. Kiitos. Grazie, la parola adesso Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gualtieri. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja lämmin tervetuliaistoivotus ministeri Vammenille, joka sen lisäksi, että hän on Eurooppa-ministeri, on myös yleisten asian neuvoston puheenjohtaja. Tämä on tärkeä ja hyvä asia. Minä halusin eh, keskittyä tähän finanssipoliittiseen sopimukseen. Olen iloinen siitä, että Tanskan hallitus on pitkälti samaa mieltä eh, huolenaiheesta, jota parlamentilla on eh, tämän sopimuksen suhteen. Te sanoitte, että tämä sopimus oli tarpeen toimielimellisesti ja juridisesti, ja jos nyt katsotaan sen artikloja, niin ei nähdä, että mitä, miksi tarvittaisiin sopimusten uudistusta. Artikla 13, jonka mukaan kultainen sääntö pitäisi olla mielellään perustuslaissa tämä vaatimus, että teidän hallituksenne voimakkaasti tuki, niin on selvää, että tämä toivottavasti ei muuttaisi mitenkään sitä, että tämä olisi siis sekundaarilainsäädännöstä. Tämä käänteinen määräenemmistö, sen hylkäsivät monet, jotka haluavat sitä nyt tässä sixpackissa, joten se voitaisiin helposti ottaa mukaan siihen tämä äh, artikla 82 äh, tuomioistuimista ja sanktioista on hyvin kyseenalainen ja minä olen samaa mieltä siitä, että onko tämän artiklan oikeusperusta vakaa. Näin suuri juridinen epävarmuus että se jätettäisiin sopimukseen, joka valitettavasti on kuitenkin saanut markkinoidenkin silmissä erittäin tärkeän roolin, joten minä olisin varovainen vaatiessani tätä, koska jo 278, 73 artikla on, sillä on hyvin hatara oikeusperusta. Ja sitten toivoisin, että toimisitte artiklan 260 suhteen. Se on minun mielestäni täysin mahdoton, jos ajatellaan hallitusten välistä sopimusta. No niin, Euroopan parlamentti näistä huolista huolimatta on sitä mieltä, että täytyy rakentavasti toimia, jotta voitaisiin yrittää minimoida ongelmat ja tehdä tästä sopimuksesta vähän paremmin. Viime kokouksessa saatiin tehtyä muutamia tärkeitä edistysaskelia. Hyvä asia on se, että artiklassa kolme muodollisesti hyväksyttiin tämä tarkistus, jossa käytetään sama terminologia kuin Sixpackissa. Ongelma on tämä 0,5 ja hallitusten välisyys, eikä että toimitaan ähm, normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta. Korjaamme tämän sitten ex post. On outoa, että yksikään valtio ei puut, halunnut tätä 05, äh, kun keskusteltiin Sixpackista, mutta sitten viikko sen jälkeen, kun se astui voimaan, haluttiin tämä 05 kansain, hallitusten välisen sopimuksen kautta. Tämä on kyllä hyvin outo eikä kaunis sivu Euroopan integraatiohistoriassa. Toinen asia, josta ollaan samaa mieltä, on se, että Euroopan parlamentin puhemies osallistuu eurohuippukokouksiin tämä neljäs luonnos, että saatetaan kutsua kuultavaksi. Me vastustimme tätä, koska minun mielestämme se ei ole hyväksyttävää, että epävirallisessa kokouksessa, jollainen eurohuippukokous on, kuten sopimuksen 12 artiklakin sanoo, asettaa menetelyllisiä rajoja. Tätä ei voida ymmärtää että vain yhden henkilön kohdalle määritellään eh, rajoituksia, kun kyse on kuitenkin epämuodollisesta tapaamisesta, joka ei päätä eh, mistään. Eurohuippukokous on eh, vain keskustelua varten. Joten mielestäni erittäin myönteistä, että viimeisessä laajennetussa euroryhmässä kuten sitä kutsuttiin, niin sehän on epäverma statuksestaan viime maanantaina, niin ei kukaan vastustanut sitä, että muutetaan tätä kohtaa 12 artiklassa ja tähän otetaan mukaan selkeä kutsu Euroopan parlamentin puhemiehille ilman minkäänlaisia rajoituksia. Ei siis, että saatetaan kutsua, vaan että kutsutaan. Tätä me tietenkin odotamme. Olisi kyllä paradoksaalista, jos näin suuren konsensuksen jälkeen tätä elementtiä ei löydettäisi sitten seuraavasta luonnoksesta. Lopuksi parlamentti tukee euroalueen ulkopuolisten maiden kantaa, jonka se on jo selkeästi osoittanut päätöslauselmassa ja maanantain kokouksessa. Sen mielestä ei voida hyväksyä tai ei ole sopiva tämä tämänhetkinen muotoilu rajoituksista, joka ei sovi yhteen sen kanssa, että nämä kokoukset ovat luonteeltaan epävirallisia, epämuodollisia. Kaikki nämä parannukset toimielimellisellä tasolla, jotka eivät kuitenkaan korjaa tätä perusongelmaa, että kyse on to- hallitusten välistä sopimuksesta. Siihen liittyy, sitten sen lisäksi on enemmän poliittisia varauksia, jotka liittyvät siihen, että me budjettikurin puolella haluaisimme toimia, toimia, niin olemme saaneet solidaarisuuden puolelta taas pelkkiä sanoja, eli budjettikuria harjoitetaan, mutta solidaarisuudesta vain puhutaan tulemme tämän sopimuksen lisäksi eri elimissä ja eri menettelyin vaatimaan, että tehdään nämä päätökset, jotta saavutetaan se tavoite, jonka Tanskan pääministeri nosti esiin hienossa puheessaan täysistunnossa, että budjettikuri, budjetin tasapaino ei ole ainoa tavoite, vaan että tavoitteena on myös eurooppalaisen sosiaalisen mallin ylläpitäminen, joka on Euroopan kehityksen ja kilpailukyvyn juurella. Eli tämän finanssipoliittisen sopimuksen suhteen tässäkin asiassa odotamme aktiivista roolia Tanskan puheenjohtajavaltiolta. Kiitoksia kollega Gualtieri. Minä haluaisin antaa mielelläni kaikille jäsenille puheenvuoron, mutta teidän täytyy puhua hiukan lyhyemmin, jotta ministerilläkin on mahdollisuus vastata. Hefner. Ja kiitokset. Aion puhua englantia, jotta ymmärtämisestä tulee helpompaa. I would like to, to express aion ilmaista suuren pelon, jota minä tunnen, että kun yritämme ratkaista tämän taloudellisen ja finanssikriisin, me saatamme Euroopan hyvin vaikeille vesille kehittämällä rakenteita ja instituutioita ja menettelyjä sopimusten ulkopuolella, yhteisömenetelmän ulkopuolella. Ennen meitä sukupolvet ovat työskennelleet tämän yhteisen Euroopan parissa ja kehittäneet instituutioita ja kehittäneet demokraattista perustaa näille, vahvistaneet Euroopan parlamenttia. Ja mitä me nyt sitten teemme, on yhteisönsä menetelmän heikentäminen, komission heikentäminen, parlamentin heikentäminen. Enkä ole alkuunkaan vakuuttunut siitä, että tämä todella olisi välttämätöntä ja että tämä ratkaisisi kriisin. Se on osa ratkaisua, mutta se ei ole ratkaisu itsessään. Joten kysymykseni teille kuuluu ja menee pitkälti siihen suuntaan, että mitä olisi nyt neuvotellun finanssipoliittisen sopimuksen äh, edellä takana niin, että uudelleen luotaisiin tämän yhteisen Euroopan arkkitehtuuria sellaisella tavalla, että me voisimme mahdollisimman pikaisesti saada sille uuden perustan, joka jälleen olisi perusta, joka olisi yhteisöllinen menetelmä, demokratia ja vallanjako, ottaen huomioon sen, että kansalaiset voisivat ilmaista mielipiteensä vaaleissa ja niin edelleen, mikä merkitsee myös sitä, että parlamentti otetaan mukaan kaikkeen. Tämä olisi tämä tärkeä kysymys meille kaikille. Mitä voidaan tehdä nyt neuvotellun uuden sopimuksen puitteissa, mitä sen lisäksi, mikä olisi tämä uusi demokraattinen arkkitehtuuri, joka integroi taloudellisen, finanssipoliittisen yhteistyön. Tämä varmastikin on tarpeen. Seuraava kysymykseni, tai ennen kuin otan toisen kysymykseni esille, haluan korostaa sitä, että minusta yksi suurimpia haasteita, joka meillä on, on saada kansalaiset mukaan. Nyt kansalaiset vain äh, istuvat kädet ylhäällä nojaten taaksepäin ja seuraavat, mitä eri huippukokouksissa tapahtuu ja kuulevat päätöksistä, joista ei ole koskaan keskusteltu, joihin he eivät sanankaan sanottavan, he eivät koskaan ole äänestäneet siitä tai tästä. Joten on välttämätöntä, että jos emme halua menettää Euroopan kansalaisia, jos emme halua, että Eurooppa eh, jälleen siirtyy siihen, että Euroopassa on voimakkaita Euroopan vastaisia oikeistolaisia liikkeitä. Meidän täytyy vetää kansalaiset mukaan. Haluaisin myös todeta, että Euroopan kansalaisaloitteen käynnistäminen huhtikuussa ja yhtenä esittelijänä kansalaisaloitekysymyksessä kysymyksessä yhtenä ajatuksen esittäjänä valmistelukunnan jäsenille kymmenen vuotta sitten, näkisin suuren mahdollisuuden siinä teille, puheenjohtajavaltiolle, yhdessä parlamentin ja komission kanssa todella osoittaa ihmisille, että me olemme avoimia teidän esityksellenne, vaatimuksillenne. Käyttäkää uutta välinettä, joten on hyvin tärkeää, miten tämä esitellään ihmisille, ja otammeko me sen tärkeänä askelena vai emme. Yksi asia tässä on myös se, että on, meillä on tulossa Euroopan kansalaisten vuosi 2013, niin me valmistelemme sitä ja kun katson komission esitystä, näen, että on paljon hyviä sanoja tekstissä, mutta kun on sitten kysymys konkreettisista toimista, on vähän. Joten tässä olisi suuri mahdollisuus kansalaisten vuotena osoittaa, että Eurooppa on kiinnostunut Euroopan kansalaisten osallistumisesta, aktiivisesta kansalaisuudesta, ei pelkästään siitä, että mainostetaan, miten hyviä me olemme, vaan että kuunnellaan kansalaisia, kysytään kansalaisilta, mitä ovat heidän huolenaiheensa, mitä ovat heidän esityksensä, mitä voitaisiin tehdä paremmin Euroopassa. Minusta tässä on suuri mahdollisuus työskentelen lausunnon parissa tätä valiokuntaa varten, joka koskee eh, tätä kansalaisuus, kansalaisten vuodetta. Tapasin me eilen komission kanssa, jotta se aikaan paremman suunnitelman tätä vuotta varten. niin olisimme tietää, kun avoin tätä varten, voisimme kenties tavata jonakin päivänä syvemmin eh, luotaillaksemme tätä asiaa. Ja lopuksi aivan lyhyesti Tsekin pöytäkirjasta haluan sanoa henkilökohtaisesti, myöskin vihreiden puolesta, parlamentissa perustavanlaatuiset perusoikeudet, mikä on myöskin Euroopan tuomioistuimen päätös, perusoikeudet koskevat kaikkia kansalaisia Euroopan unionissa. Ja minusta olisi kummallista ja hyväksymättömissä olevaa, jos pöytäkirjassa todettaisiin, että näin täysin ei olisi tilanne Tsekin kansan osalta tietäen, että tämä ei koskaan ollut tsekkien ilmaisema kanta. Kun sekin parlamentti ratifioi tämän, se ratifioi sen mukana myöskin perusoikeuskirjan, joten sekin edustajat, jotka olivat kansalaisten valitsemat, he äänestivät perusoikeuskirjan puolesta. Ja sitten Raklaus sanoi, että hänen ei pitänyt tästä. Minusta oli outoa se, että neuvosto sitten totesi, että hyvä on, unetaan asia, tehdään tästä pöytäkirja mutta olen alkuunkaan vakuuttunut siitä, että tästä olisi hyötyä Euroopalle, enkä ole vakuuttunut siitä, että tästä olisi hyötyä, tai että tämä olisi Tsekin kansan toivomus. Joten me, ja tätä on pitkälti myös epäilty Tsekin tasavallassa, joten me ehdottaisimme, että ei käsitellä tätä asiaa. Kiitos. Allora darei ancora la parola a Duff, collega Duff. Ja vielä kollega Duff ja sitten ehkä muut, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ehkä voisimme antaa ministerin antaa ensimmäinen vastaus ja sitten jos on vielä aikaa, niin sitten annamme muille vielä puheenvuoron. Vielä täällä on Brons ja Sondergaard, mutta ensin Duff. Not... Tulen puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Kuten sanoitte, hyvä ministeri, me emme nyt valmistelukunnassa valitettavasti tapaa, miten minä pahoittelen hyvin paljon, mutta tämä on tekninen ja poliittinen asia, sellainen tekniset poliittiset syyt. Mutta me tulemme tapaamaan, mitä tulee äänestystavan uudistamiseen ja toivon, että mietintö tulee olemaan maaliskuussa täysistunnossa. Tuolloin teidän puheenjohtaja Maalainen tulee olemaan paljon aikaa käsitellä asiaa. Ja tulee sitten Tsekin tilanteeseen. Olin esittelinä tuolla ja olette kuulleet tiettyjä mielipiteitä jo. Minun täytyy sanoa, että haluaisin sanoa tämän hyvin selkeästi. Tämä tilanne ei ole sellainen kuin Tsekin media sen on esittänyt kun se on hyökännyt parlamenttia vastaan ja presidentti Klaus on niin tehnyt. Tässä on pyrkimys, kyseessä pyrkimys suojella integriteettiä ja hyökätä perusoikeuskirjaa vastaan. Ja tästä syystä tämä kysymys tuotiin esiin, Ragarero sen toi esiin. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. mitä tulee myöskin liittymistä ihmisoikeuksien yleissopimukseen, tämä olisi sitova sopimus, jos me allekirjoittaisimme ihmisoikeuksien yleissopimuksen. Tämä oli Tässä oli kyseessä hyvin erityinen pyyntö yhdistyneeltä kuningaskunnalta. On hyvin erikoista, että britit, jotka pyrkivät tällä hetkellä viivyttämään tai hidastamaan liittymisneuvotteluja toimivat näin. On ironista, että näin Twitteristä, että pääministeri Cameron puhui eh, brittien sitoumuksesta eh, ihmisoikeuksiin, mutta tämä on hyvä, mutta tämä pitäisi myöskin tämä eh, periaatteen ilmaisu sitten muuttaa käytännön toimiksi ja vahvistaa sopimus 27 jäsenmaan ja Euroopan neuvoston välillä. Mitä tulee sitten finanssipoliittiseen sopimukseen, minä jaan huolet ja kysymykset, joita kollegat tässä ovat ilmaisseet, on ehdotus olemassa, että jotkut osapuolet pyrkisivät lisäämään tähän uuteen sopimukseen lisäyksen tai pöytäkirjan, jossa ilmaistaisiin toive päästä pidemmälle eteenpäin siihen fiskaaliseen unioniin, sitä kohti, joka mainittiin mutta myös mitä tulee tämän finanssipoliittisen sopimuksen sisältöön unionin puitteissa. Tällaisia reaktioita on tullut esiin aluksi Italiassa erityisesti ja muissakin jäsenmaissa on. Oletteko sitä mieltä, että tämä uusi sopimus tulee tekemään asiat vaikeammiksi Tanskalle, mitä tulee euroalueeseen liittymiseen, vai tuleeko se tekemään asioista yksinkertaisempia? Arvoisa ministeri, koska kokemuksesta tiedän, että eh, kollega Dargaksin ja kollega Söndergaardin puheenvuorot tulevat olemaan lyhyitä. He ovat aina hyvin, eh, puhuvat hyvin ytimekkäästi. Ehkä voin antaa heille ensin puheenvuoron ja sitten te voitte vastata. Kollega Bronx, pyydän, että puhutte lyhyesti. Okay. <clears throat> right, so you said... Niin, sanoitte, varmaan ymmärsin oikein, että te olette täällä viedäksenne eteenpäin Eurooppa-hanketta. Nämä sanot olisi voinut sanoa edellinenkin puheenjohtaja ja sitä edellinenkin. Ja varmastikin seuraava tulee käyttämään näitä sanoja, mutta ei tämä ole mikään tanskalainen asia, vaan komission agenda. Mutta se vaan tapahtuu eri lipun alla, ehkä, jotta sitten annetaan uskomo lisää vahvistaa myytille siitä, että jäsenvaltiolla on vaikutusvaltaa. Mitä tulee Lissaboniin, niin tietysti rooli tulee olemaan enemmän lainsäädännöllisessä roolissa, mutta siksi, että ollaan enemmänkin vasemmalla puolella, mutta tietysti tämänkin puhujan kuin poliittisen johtajan rooli. Eurooppa-neuvosto, joka de facto on olemassa vuosikymmeniä, mutta syntyy virallisesti vasta Lissabonin puitteissa, on nyt tietysti sen, sen puheenjohtajana on pysyvä puheenjohtaja, joka ei edusta jäsenvaltiota, ja ulkoasioiden neuvostoa johtaa korkea edustaja, ja korkea edustaja, hänen tulisi saada neuvostolta toimivaltansa, mutta käytännössä hän se saa ne elimeltä, joita hän itse johtaa. Lissabon on itse asiassa äh, jättänyt kiertävän puheenjohtajuuden sellaisen tilaiseen, että sillä on vähemmän vaikutusvaltaa niin kuin jäsenvaltiolle ylipäätään. Tilanne on kehittynyt niin, että ollaan puhumassa sellaista asioista kuin hallituksen välisyydestä, mikä on uusi termi, jossa käytetään jäsenvaltioiden ja samoin tällaisia asioita kuin yhteisön menetelmällä viitataan päätöksiin, jotka sulkevat jäsenvaltiot ulkopuolelle. On huomattava, että näitä sanoja on käytetty tässä mielessä nyt tänään iltapäivälläkin. Mielenkiintoista oli kuulla ei taaskaan puheenjohtaja valta vaan jäsenillä valikunnassa, että myöskin kansalaisilla antaisiin lisää mahdollisuuksia. Minun sydämeni suorastaan loikkasi, kun kuulin tämän se merkitsi sitä, että voitaisiin eh, järjestää kansanäänestyksiä perustamisopimuksia ja kun tällaisia sitten järjestetään, sitten mahdollisesti myöskin olisi niin, että päätöksiä kunnioitettaisiin eikä kaadettaisiin. sitten seuraavassa kansanäänestyksessä, jos ensimmäisen kansanäänestyksen tulos ei olisi hyödyttävä. Kun me puhumme kansalaisten oikeuksista, kysymys on tietysti oikeudesta tehdä niin kuin he saavat tai heidän pitää tehdä. Grazie, ultimo inter... Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoro. Edustaja Söndergaard. Tack, formand. Jeg, jag vill benytta mig af till att tala, tale, dansk, fordi jag vill så nyde her. Kiitoksia. Käytän mahdollisuuden hyväksi puhua tanskaa, koska en halua, että ministeri ymmärtää minut väärin. Kaksi asiaa. Tämä keskustelu, josta käymme tässä ei ole kyse pelkästään sopimuksesta valtioiden välillä tai EU-sopimuksesta. Kysy on myös menettelytavasta ja tästä ministeri puhuikin. Jos päätetään käyttää perinteistä sopimuksen muutosmenettelyä 48 artiklaa vai yksinkertaistettua ratifiointimenettelyä? ministeri kiittää parlamenttia siitä, että se on hyväksynyt yksinkertaistetun menettelyn kahdessa ensimmäisessä kohdassa se, siksi, että ne olivat varsin yksinkertaisia menettelyjä. Ensimmäisessä oli kyse Euroopan parlamentin laajentamisessa uusilla jäsenillä. Toinen oli vähän isompi juttu, mutta sitä käytettiin markkinoiden rauhoittamiseksi ja sanottiin, että oli tärkeää, että toimimme nopeasti ja pitkän valmistelukuntaa menettelyn käyttäminen veisi liikaa aikaa. Nyt ongelma nousee esiin. Milloin meidän pitäisi käyttää tätä normaalia sopimuksen muutosmenettelyä? Milloin meidän pitäisi luoda valmistelukunta? Eh, eli me emme saa käyttää sitä pienissä asioissa, koska se ei ole tarpeen, eikä isoissa asioissa, koska on kiire ja Euroopan talous on vaakalaudalla. Meillä on tässä ongelma. Meillä on Eurobarometritutkimus, joka osoittaa, että Euroopan parlamentin uskottavuus on laskenut verrattuna EUn uskottavuuteen, joten mitä me voimme tehdä, mitä ratkaisuja meillä on, jotta voisimme palata taas Lissabonin sopimuksen kantaan, jossa meille sanottiin, että näiden uudistusten kautta meillä olisi demokraattinen menettelytapa. Toinen asia, jonka halusin lyhyesti mainita, on se, että ministeri sanoi, että haluamme olla osa rahoituspakettia, ja tämä on hallituksen menettely, ja Tanskan parlamentti tukee sitä, mutta minä oikein ymmärrän, voiko ministeri vakuuttaa minulle, että Tanskan perustuslaissa ei ole mitään, joka estää Tanskaa liittymästä minkäänlaisen rahoituspaketin lisään, jota on tässä esitetty. Onko minkälaista sellaista rahoituspaketin versiota, johon Tanska voi liittyä? Mutta ensin vaaditaan kansanäänestyksen järjestämistä, joten Ajatteleeko ministeri näin, että Tanska voi liittyä ainoastaan rahoituspakettiin, finanssipakettiin, jos me voimme välttää kansanäänestyksen, koska se olisi huono solidaarisuuden viesti kollegoille. Mehän puhumme solidaarisuudesta ja kaikki on niin tärkeää. Voisitte mennä äh, koko matkan ja jopa kysyä kansalta, jos olette sitä mieltä, että se on tärkeää joten onko tämä tärkeää ainoastaan, jos voitte välttää kansanäänestyksen? Tämä on kysymykseni. Grazie. Kiitoksia. Nyt päätimme nämä useat kysymykset ja nyt teillä ministeri on puheenvuoro. Te voitte reagoida tähän. Thank you, Mr. President. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia kaikille jäsenille, jotka osallistuvat tähän keskusteluun toivon, että voisin käsitellä suurinta osaa niistä kysymyksistä, jotka toitte esiin tässä keskustelussa. Aivan aluksi Rafaelille, joka sanoi, että hän tervehtii ilolla positiivista asennetta, joka Tanskalla on puheenjohtajamaana. Haluaisin sanoa tämän hyvin selkeästi. Meillä on hyvin vakava kriisi, pahin kriisi toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa, ja tämä aiheuttaa hyvin paljon vastuuta, joka jakautuu neuvoston, komission ja Euroopan parlamentin välillä. Ja minä toivoisin, että teemme töitä sellaisella tavalla, että voimme sanoa, että nyt ei ole aika toimielinten väliselle kinastelulle, nyt pitää päästä eteenpäin yhdessä. Minua rohkaisi hyvin paljon teidän huomionne, että te näette, että Tanska puheenjohtajamaana luo siltaa vaikeiden tilanteiden yli ja että tämä finanssipoliittinen sopimus ei vielä ole tämän sillan rakentamisen pääte. Että on hiukan liian aikaista vetää johtopäätöksiä, olen aivan samaa mieltä. Mitä johtopäätöksiä ei pitäisi vetää asioista, joista vielä keskustellaan, mutta sanoisin, että tähän mennessä omasta mielestäni se, mitä olemme tehneet, antaa toivoa siitä, että lopullinen tulos olisi askel oikeaan suuntaan Euroopan unionille. Sitten tiedustelitte Tanskan mielipiteestä tai kannasta. Monet muutkin asettivat tämän kysymyksen. Tanskallahan on opt-out euron suhteen ja Tanskan osallistuminen ottaa tämän huomioon. Me emme voi osallistua sellaisiin asioihin, jotka ovat euron opt-outia vastustavia. Tämä on meidän mielipiteemme ja suurimman osan Tanskan parlamentista mielipide. Meillä on kysymys, joka on vielä avoin, ja se on kysymys perustuslaillisesta tai vastaavasta lainsäädännöstä. Tämä on väittely, joka jatkuu Tanskassa ja muidenkin osallistujien kesken, sillä meillä on erityinen järjestelmä Tanskassa, joka tekee asioista vaikeita, mutta minä olen sitä mieltä, että ratkaisu tullaan löytämään. Tämä on yksi niistä jäljellä olevista avoimista asioista, mutta jälleen kerran on tärkeää sanoa, että tämä ei ole puheenjohtajamaan päärooli. Kyseessä on sopimus, jonka jäsenmaat ovat tehneet keskenään ja tässä puitteistossa nyt keskustelua käydään edelleen. Ja te mainitsitte, että tämä on erityinen tilanne Euroopan unionin järjestelmän suhteen. Yleensähän me emme toimi näin. Kyseessä on haaste, mutta meidän pitää löytää ratkaisuja. Tanska tulee tekemään parhaansa aivan jäsenmaana ja sitten luonnollisesti myöskin puheenjohtajamaana, jotta voisimme tukea sitä, että ratkaisu löytyy. Ja me toivomme, että näin tulee tapahtumaan. Sitten Enrique kysyi muutamia asioita, teki hyvin mielenkiintoisia kommentteja. Kysymys, jonka aika monet jäsenet toivat esiin, mitä tulee Iranin ja Tsekin tilanteeseen. Minä ymmärrän tämän keskustelun että keskustelua käydään Tsekin suhteen. Ymmärrän näkökulmat, mitä tulee eh, Tsekin pöytäkirjaan, mutta täytyy tehdä hyvin selkeäksi asiat. Ellei Tsekin hallitus pyydä toisin, minä näen, että meidän roolinamme neuvostossa on antaa se, mitä Tsekin tasavallalle on vuonna 2009 luvattu. Tämähän tuolloin teki mahdolliseksi Lissabonin sopimuksen voimaantulon. Olittepa te sitten samaa mieltä tai ette Tsekin äh, tasavallan kannan kanssa tässä kysymyksessä. Tämä oli sellainen lupaus, joka tehtiin tuolloin Tsekille, ja siksi meidän täytyy tätä lupausta kunnioittaa aina siihen asti, kun Tsekin tasavalta meitä pyytää tekemään toisin. Ja näin me tulemme toimimaan. Sitten Asettiin myöskin kysymys, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Tästä herra Duff puhui ja muutkin puhuivat. Tanskan hallitus korostaa hyvin vahvasti ihmisoikeuksien suojelua ja odottaa hyvin toiveikkaasti mahdollisuutta, että Euroopan unioni allekirjoittaisi Euroopan ihmisoikeussopimuksen. Ja mitä tulee tässä asiassa edistymiseen. Me tulemme antamaan hyvin paljon huomiota tälle asialle Tanskan puheenjohtajuuskauden aikana. Me emme odota, että saisimme nämä neuvottelut päätökset tällä alalla, mutta tämä on Tanskalle prioriteettikysymys. Me teemme sen parissa töitä ja pyrimme pääsemään eteenpäin niin paljon kuin mahdollista. Sitten tiedusteltiin myöskin Martinin mietinnöstä. Ja kuten sanoin, me olemme nyt hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta teemme töitä, olemme sitoutuneita siihen, että löydämme ratkaisuja. Ja haluaisin myöskin viitata tähän puheenjohtajan muotoiluun. Jos ratkaisu on mahdollista löytää, helmikuu ei ole mikään tällainen maaginen aikaraja. Kuten sanoin, olisi puheenjohtajamaalle hyvä, jos voisimme äänestää myöhemmin kuin helmikuussa. Samaan aikaan kuitenkin sanoisin teille, että tämä ehdotus minun osaltani ei ole tehty siksi, että haluaisimme jarrutella asioita, vaan siksi, että toivon, että löydämme, jos meillä on enemmän aikaa, yhteistä kompromissia ja tietenkin haluamme myöskin keskustella herra Martinin kanssa tästä asiasta, kun hän on palannut parlamenttiin. Ja myöskin haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta siihen, että haluaisin kiittää teitä kaikkia kommenteistanne ja teidän ponnisteluistanne tässä kysymyksessä. Sitten asetettiin kysymys, mitä tulee tutkintaoikeuksiin. Mitä tulee tutkintaoikeuksiin, meidän täytyy ottaa huomioon, että Euroopan unionilla on paljon kompetenssia monilla aloilla, ja näitä asioita ei voida vertailla kansallisten parlamenttien tilanteeseen, joita eri tekijät sitovat. Ne eivät voi sopimuksia pidemmälle ulottaa toimintavaltaansa. Eli tämä on tietenkin yksi niistä asioista, joka aiheuttaa väittelyä, ja tässä meillä on vielä asioita tehtävänä. Mutta odotan tätä työtä. Sitten Gualtieri teki muutamia hyvin tärkeitä huomioita, mitä tulee parlamentin rooliin ja myöskin siihen, millä tavalla tulemme tekemään yhteistyötä haluaisin olla hyvin rehellinen. Me haluaisimme, Tanska Maana haluaisi, että kaikki 27 maata olisi ollut mukana tässä sopimuksessa. Se olisi ollut Euroopan unionille paras mahdollisuus. Se olisi ollut menettelytavan mukaista ja se olisi tehnyt kaikista paljon tavanomaisempaa toimintaa kuin nyt, mutta tämä ei ollut mahdollista. Ja siksi meidän piti löytää jonkinlainen ratkaisu hyvin vaikeassa tilanteessa. Ja minä toivon ja uskon, että löydämme ratkaisun. Tanska toivoo löytämänsä ratkaisun, jonka puitteissa Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli tässä asiassa. Ja toivon, että saamme sopimuksen aikaan. Minulla on hyvin paljon ymmärrystä niille huomioille, joita teitte tämän asian suhteen. Ja ymmärrän myöskin, että on maita, jotka ovat euroalueen ulkopuolisia maita, jotka haluaisivat tähän finanssipoliittiseen sopimukseen ja kokouksiin osallistua, kun asiaa sitten toimeenpannaan. Sitten Te sanoitte, että toivoisitte, että finanssipoliittisessa sopimuksessa tulisi mahdollisimman nopeasti osa Euroopan unionin normaalia toimintaa. Uskon, että tämä on hyvä lähestymistapa ja toivon, että näin eh, tullaan tekemäänkin. En tiedä, eh, kuinka nopeasti, millä aika taululla, mutta tämän pitäisi olla meidän päämäärämme ja on myöskin tärkeää, että me ala luoda kaikenlaisia uusia toimielimiä, vaan että löydämme tavan ja käytännöllisen lähestymistavan, joka voisi varmistaa sen, että tarpeelliset toimet tehdään ilman, että paljon uusia aloitteita pitäisi samaan aikaan tehdä. Sitten äh, asettiin kysymys, mitä tulee kansalaisten osallistumiseen. Minä haluaisin kiittää teitä, että olette osallistuneet hyvin suuresti siihen, että saisimme alo- tässä asiassa edistystä aikaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että kansalaisaloite on erittäin tärkeä. Se voi olla tapa tavallisille ihmisille, jotka ovat osa 500 miljoonaa kansalaista, todeta, ettei ole tarpeen olla komission jäsen tai ministeri tai Euroopan parlamentin jäsen vaikuttaakseen siihen, mitä täällä tapahtuu. Tämä on valtavan tärkeää. Ja haluaisin aivan varmasti tehdä yhteistyötä ensi vuonna tässä asiassa. Toivon, että löydämme tässä yhteisiä kantoja. Sitten Andrew Duff on aina hyvin miellyttävää keskustella näistä asioista teidän kanssanne. Olen jo käsitellyt joitakin huomioita, joita teitte. Sanoisin vain, että mitä tulee DAFin mietintöön, minä luonnollisesti kunnioitan parlamentin oikeutta tehdä oma mietintöjä tässä asiassa ja minä odotan mielenkiinnolla keskustelua, joka tulee tapahtumaan kun me tiedämme, mikä äänestystulos on, me tiedämme myöskin, minkälainen tulevaisuus tulee olemaan. Minä sanoisin myöskin, että kuten mainitsin jo Kööpenhaminassa, me emme näe, että perussopimuksien muutos olisi nyt ohjelmassa, mutta ymmärrän todellakin, mikä on teidän syy, syynne tehdä tätä työtä. Ja tiedän, että olette hyvin sitoutunut ja hyvin ammattimainen tässä asiassa. Ja haluaisin kiittää tätä, mutta kyseessä ei ole helppo asia, me tiedämme sen molemmat. Varmastikin teille tulee olemaan mahdollisuus keskustella tästä asiasta myöskin tulevaisuudessa. Mitä tulee sitten ihmisoikeuskysymyksiin, puhuinkin niistä jo aikaisemmin. Toivon, että löydämme ratkaisun tähän. Sitten Andrew Bruns. Te sanoitte, että puheenjohtajuus on muuttunut kiertävästä puheenjohtajuudesta. Rooli on nyt erilainen kuin se oli ennen, mutta Tanska puheenjohtajamaana tulee tekemään kaiken mahdollisen, jotta se voisi vastata näihin vastuisiin, jotta voisimme varmistaa, että kasvu, kasvun ja työllisyyden tukeminen olisi etualalla puheenjohtajuuskautemme aikana. Tämä on myöskin asia, josta monet puhuvat tänään, ja tämä on hyvin tärkeää meille puheenjohtajamaana. Ja olen varma, että voimme luottaa teidän täyteen yhteistyöhönne tässä asiassa. Sitten herra Sanchunakor, te puhuitte nyt tanskaksi, kysytte tanskaksi minulta, joten vastaan nyt tanskaksi, tekin ymmärrätte sitten, joten olkaapa hyvä. Sallikaa meidän nyt puhua tanskaa øh, gør det klart, at... Øh, on selkeää, että te kunnioitatte enemmistön mielipidettä Tanskan parlamentissa. Ilmeisesti he olisivat tämän finanssipoliittisen sopimuksen takana tai sen tuloksen takana. Sitten mitä tulee kansanäänestykseen – Hallituksen kanta tässä on hyvin selkeä. Tanskan perustuslaki sanoo kappaleessa 20, että jos kyseessä on toimivallan luovuttaminen, kansanäänestys täytyy järjestää, ellei viiden seitsemäsosan enemmistö sitten Tanskan parlamentissa toteaa, että tällainen toimivallan siirto voidaan tehdä. Ja vaikuttaa, että tämän tyyppistä enemmistöä ei kyllä parlamentissa ole, vaikka teidänkin puolueenne otetaan huomioon, joten kansanäänestys täytyy järjestää. Kyseessä ei nyt ole toimivallan luovuttaminen, vaan se, että Tanskan parlamentilla on oikeus ilmaista kantansa tästä Tanskan osallistumisesta ja vaikuttaa siltä, että suuri osa parlamentissa tukisi tätä päätöstä. Ja minulle Eurooppa-asioiden ministerinä tämä koskettaa minua. Mutta uskon, että herra Sonagör ja minä voimme keskustella tästä asiasta hyvin laajalti sen hyvistä ja huonoista puolista. Me tulee Tanskan osallistumiseen tulevaisuudessa ja haluaisin kiittää teitä siitä, että oli mahdollista osallistua tähän keskusteluun tänään. Haluaisin kiittää tämän valiokunnan jäseniä englanniksi tai tanskaksi tai muullakin kielellä. Kiitoksia. Arrivederci presto. Kiitoksia, hyvä neuvoston puheenjohtaja. Ja nähdään jälleen taas pian jo ensi sunnuntaina Kosakissa, jossa jonka valtuuskunnassa on myös muita tämän valiokunnan jäseniä, on jälleen Kööpenhaminissa, joten vuoropuhelu voi jälleen jatkua. No niin, kiitoksia ja valiokunta jatkaa vielä hetken aikaa työtään.

siitä aiheesta, jonka keskeytimme, nimittäin vaalitapa. Edustaja Duff, voimme jatkaa tästä aiheesta, josta keskustelimme tämän vaalitavasta. Ja vielä meidän piti kuunnella kollega Jana Kuuta ja Tarkovskia. Joten annan nyt Jana Kuulle puheenvuoron. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Νταφ. Niin, haluaisin onnitella herra Daffia tehdystä työstä huolimatta siitä, että hänen mietintönsä on johtanut erinäisiin mielipideeroihin. Herra puheenjohtaja ennen kaikkea kohdassa, joka koskee paikkojen uudelleenjakoa. Mehän tiedämme, että se on ratkaisu, jonka neuvosto tekee, mutta minusta nyt on oikea on oikea ajankohta, että parlamentti vaatii paikkojen uutta jakamista suuremaiden osalta ennen kaikkea. Haluaisin muistuttaa siitä, että parlamentaarinen tapa työskennellä merkitsee sitä, että ei ole täydellistä analogista yhteyttä siinä, miten edustetaan – samoin kuin ei ole koreperissakaan, ajatellen nimenomaan ääniä, ja tämä johtaa siihen, että pienet maat eivät voi uhata suuria, eikä päinvastoin. Jokainen muutos, joka, muutos, joka koskee tätä analogiaa, merkitsee paluuta valtion, valtioiden väliseen logiikkaan, joten ei ole mitään syytä sille, että pienet ja keskisuuret maat hyväksyisivät menettelyjä – jossa enemmistö tekee päätöksiä. Minulla on sellainen vaikutelma, ja haluaisin pyytää herra Daffia pohtimaan sitä, että olisi pahempi, jos seurattaisiin tällaista lähestymistapaa. Nimittäin, jos se julkaistaan tiedotusvälineessä, se johtaa melko voimakkaisiin reaktioihin keskisuurissa maissa, joilta vaaditaan, että ne luopuvat paikoista – ja se enemminkin johtaa Eurooppaa kohdistuvan epäilyn kasvamiseen. Ajattelen voimien jakoa Euroopan parlamentissa. Se on poliittinen kysymys, se ei ole pelkästään mikään matemaattinen laskelma. Ei missään tapauksessa. Nimittäin matematiikka on tiedettä, joka ei ole kovinkaan joustavaa. Siinä on selkeät edellytykset tarjoaa vastauksia kysymyksiin, joita esitetään. Jos esittää kysymyksen, saa vastauksen. Mutta ei ole mahdollista, että Euroopan parlamentin paikat ja lasketaan jollakin matemaattisella kaavalla. Se ei ole mahdollista. Ei ole mahdollista, että kollegat, jotka kuuluvat joihinkin jäsenvaltioihin, voisivat, hyväksi, voisivat pitää parempana sitä, että lisää paikkoja. että tietysti, voit sanoa, että tämä on helpompaa ja sitten voidaan päättää näin siksi, että se oli enemmistön tekemä päätös. Minä haluaisin sanoa teille, herra puheenjohtaja, että aika siitä, ajatus, kysymys siitä, milloin vaalit järjestetään, on tietysti asia, josta Euroopan parlamentin täytyy päättää. eurooppalaiset listat, ne eivät erinäisissä ryhmissä löydä lainkaan tukea. Ennen kaikkea lähtien liikkeelle siitä, että lähdetään tällaiselle matemaattiselle menettelytavalle. Se, että tehdään päätöksiä, jotka ovat suurten valtion etujen mukaisia, se veisi perustaa pois siltä Euroopalta, johon me uskomme. Tietysti parlamentin täytyy päättää asiasta, mutta olisi todellakin ikävää, jos parlamentti edustaisi tällaista näkemystä ulospäin. Mitä me siis voimme tehdä? miltä tilanne näyttää, jos me nyt puhumme Lissabonin sopimuksesta ja siitä, että Eurooppaa tehdään täydellisemmäksi. Yhä useammin, useammat on tilanne on se, että tietyt ihmiset vaativat lisää ja lisää ja lisää, ja tapahtuu, yhteisöllisen logiikan kustannuksella. Kaikki muu saa toimia valtioiden välisen logiikan puitteissa ja päätökset tehdään sen mukaisesti, mutta meidän täytyy luonnollisesti myös huolehtia kansallisen itsemääräämisoikeuden kysymyksistä. Mä olen pahoillani, mutta minun täytyy olla tätä ehdotusta vastaan. Minä tulen äänestämään Duffin mietintöä vastaan, jos siinä säilyy tämä näkemys. Kaikki muutokset, jotka menevät tähän suuntaan, tulevatpa ne mistä poliittaryhmästä tahansa, minä en niitä voi tukea. Minun mielestäni se vie pohjaa pois siltä ajatukselta, joka koskee eurooppalaisen integraation täydellistämistä. Kiitoksia. Käy selvästi ilmi, mitä ongelmia vielä on, jotka nousivat esiin tästä valiokunnassa, kun puhutaan valittavasta. Edustaja Tarkovski. Minä en pyytänyt puheenvuoroa. Meidän kantamme eh, varjoesittelimme ilmaisi oikein hyvin, enkä aio toistaa hänen eh, kommenttejaan. Kiitoksia. No sitten kollega Duff saa vastata. Ähm. Hyvä on. Kiitoksia kaikille niille, jotka ovat esittäneet äh, puheenvuoronsa ja jotka jäävät tänne kuullakseen vastaukseni. Uskon, että Gerald menestyksekkäästi vastasi kysymykseen, jonka George Schöpfli nosti esiin painostuksesta, joka kohdistuu, vaikutuksesta joka kohdistuu keskisuuriin valtioihin ja tämän matemaattisen laskentakaavan vaikutuksesta. On useita erilaisia laskentakaavoja ja olen vakuuttunut, että on mahdollista tutkia tätä asiaa matemaatikkojen kanssa tämän valiokunnan pyynnöstä. Ja on mahdollista päästä sopimukseen, joka on enemmän tai vähemmän tyydyttävä kaikille osapuolille. Ja joka vastaa sopimuksen siihen vaatimusta degressiivisestä suhteellisuudesta ja joka vastaa niihin valituksiin, joita olemme saaneet Saksan perustuslakituomioistuimelta. Ja haluaisin kysyä niiltä, jotka kieltäytyvät harkitsemasta tällaisen matemaattisen laskentakaavan kestävyydestä. Mikä heidän ehdotuksensa on? Edustaja Janaku ei sanonut, mikä ehdotus hänellä olisi. joistain jäsenistä Euroopan parlamentissa vuoden 2014 jälkeen. Onko hän sitä mieltä, että status quo täytyisi Kreikan suhteen olla aina sama vai sanooko hän, että Euroopan parlamentin jäsenmäärän täytyisi kasvaa eksponentiaalisesti niin, että uudet valtiot ja niitä on tulossa yhä enemmän Länsi-Balkanilta mahdollisesti jonain päivänä saisivat ainoastaan muutaman lisäjäsenen näiden 751 lisäksi, jota meillä on. Tämäkin rikkoisi sopimusta, joten minulla ei ole kovinkaan paljon sympatiaa niiden suhteen, jotka sanovat pelkäävänsä paikkojen menetystä, mutta joilla ei ole mitään rakentavaa tai luovaa ratkaisuehdotusta. Ja olen vakuuttunut siitä, että suuri enemmistö EPPstä seuraa koordinaattorinsa ja varjoesittelijöidensä viisasta neuvoa ja ottaa rakentavan roolin tässä keskustelussa. Herra Gualtieri sanoi, että hän ei pidä siitä, että minä tuen äänestyslistassa tarkistusta 31 vähemmistöstä. Hän voi siksi vastustaa sitä ja hän on ymmärtääkseni samaa mieltä kanssani siitä, että meidän tulisi tukea Viilandin tarkistusta 30 päivämäärästä. Päätöksenteon aikataulusta mitä tulee vaalien päivämäärään. Ymmärtääkseni tämä aloitetaan kappale neljä sanoilla määrittää ei ole riittävän vahva sana, mutta itse asiassa määrittää determine on vahvempi tapa sanoa kuin proposes, ehdottaa ja vastustan sitä, että heikennämme tätä ja sanomme ehdottaa. Jos olemme sitä mieltä, että meidän täytyy muokata tätä sanamuotoa, että meidän tulisi toimia äh, jäsentemme enemmistöllä, niin kyllä me voimme tehdä niin niistä syistä, jotka puheenjohtaja ilmoitti. Tässä olivat ne asiat, jotka sanottiin ja odotan kovasti äänestystä huomenna aamulla. Abbiamo meidän velvollisuutemme on nyt sitten siirtyä koordinaattorien kokoukseen. Haluatteko ihan lyhyesti vastata edustaja Janaku? Κύριε Πρόεδρε, καμία σχέση δεν έχει η πρόταση του κυρίου Νταφ με την είσοδο της Κροατίας ή άλλων κρατών. Hyvä puheenjohtaja Kroatian tai muiden jäsenvaltioiden liittymisten kautta. Herra Daffin mietintö ehdottaa tiettyä matemaattista kaavaa, joka suosii tiettyjä suuria jäseniä. Minä tarkoita, että meidän tarvitaan, me tarvitsemme lisää jäseniä. Meillä pitäisi olla 751 näin Lissabonin sopimuksessa. Sanotaan aina, kun tulee uusia jäsenvaltioita, niin paikkamäärää eh, muokataan neuvoston kanssa sopimuksessa. Meillä oli ennen 25 jäsentä, nyt on 22, mutta Duffin matemaattinen kaava vaatii keskisuurilta, sitä, että keskisuurilta jäsenvaltiolta otetaan jäseniä pois ja antaa ne sitten suuremmille valtioille. Tiedän, että arvostan teitä kovasti, mutta teidän mietintönne ei liity mitenkään siihen, miten paikkoja uudelleen jaetaan sitten, kun Kroatia tai joku muu jäsenvaltio liittyy. Tämä on aivan eri asia, josta päätetään aina uudelleen erikseen yhteisön logiikan ja yhteisön politiikan mukaisesti. Kiitoksia. Yes. Yeah. Yeah. I, I... Kyllä. Minä haluaisin vain Roa Janakulta kysyä, kunnioitan häntä hyvin suuresti, että hän lukisi tarkasti tämän kompromissitarkistuksen kompromissitarkistuksen C, jossa sanon, että meidän täytyy aloittaa keskustelu neuvoston kanssa tästä asiasta koskien tätä muutosta ja erityisesti sitä tarvetta, että meidän pitää saavuttaa konsensus, mitä tulee paikkojen jako suhteellisuuteen tämän degressiivisen suhteellisuuden periaatteen mukaisesti. Minä en nyt sano, että pitäisi käyttää jotain yhtä tiettyä kaavaa. En minä viittaa mihinkään tiettyyn matemaattiseen kaavaan. Se, mitä minä sanon, on se, että meidän täytyy käydä keskustelua mitä, siitä, mitä kaavaa käytetään laskussa, siis tässä keskustelussa neuvoston kanssa. Ja hän saattaisi olla oikeassa tässä ja minä väärässä voi olla, että ei ole mahdollista saavuttaa yksimielisyyttä koskien tätä matemaattista kaavaa. Mutta meidän täytyy nyt tästä vanhasta prosessista silloin perääntyä. Mutta tässä teidän täytyy ymmärtää, että tämä nykyinen prosessi on melko, melko hyväksymätön. Kiitoksia. Valiokunnan kokous päättyy nyt ja nyt pidämme hetken tauon ja siirrymme sitten koordinaattorien kokoukseen. Vain kolmen minuutin tauko, jotta täältä voivat lähteä ne henkilöt, jotka eivät ole jäseniä, jotka eivät ole koordinaattorien